Hyvät kollegat, voisitteko istua paikallenne? Uh, good morning, everybody. Could we uh, invite you to take your places? Hyvää huomenta kaikille. Pyytäisin teitä vielä istumaan paikallenne. Ensimmäisenä kohtana me tänään on kuluttajien oikeudet, mutta koska meillä nyt eilen oli kuulemistilaisuus ja sen jälkeen sitten heti iltapäiväkokous, niin muutama virallinen asia. Toinen ja kolmas kesäkuuta pöytäkirjat ovat siellä. Jos teillä on niin kommentteja tai vastalauseita, niin kertonette huomiseen puolen päivään mennessä. Muuten pöytäkirjat on hyväksytty. Toiseksikin muistuttaisin kaikille, että äänestämme tänään kello 10 tasan. Meillä on herra Arjasin mietinnöstä iso äänestys, mutta jos edelleen keskustelemme siinä vaiheessa herra Schwabin mietinnöstä, niin sitten jatkamme äänestysten jälkeen tuota keskustelua. Tämän lisäksi äänestyksessä on ensimmäisenä hyljetuote asetus ja siitä tulemme siis äänestämään. Minä olin tässä esittelijänä, joten kymmeneltä hyvin nopeasti aloitamme tällä äänestyksen. Eilen koordinaattorit keskustelivat tästä ja Euroopan komissio esitteli asian. No niin, tässäpä olivat nyt nämä muodolliset asiat ja nyt menemme keskustelemaan herra Schwabin tärkeästä mietinnöstä. Tänään keskustelemme luvuista 4-7. Ensin esittelijä, sitten varjoesittelijät Gebhardt, Rosford, Turunen, Bill, ei taida olla paikalla tänään, Tranta, Filidis ja Salvini ovat paikalla. Joten annanpa nyt puheenvuoron Andreas Schwabille, joka on meille toimittanut oikein hienon ja kauniin ö, arkkitehtuurisen kuvailun omasta mietinnöstänsä. Ja me odotamme kuulevamme teidän esityksen. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin, että puhun, eh, haluaisin esitellä nämä luvut 4, 5 ja 6, kun olemme nyt viime kerralla keskustelleet äm, luvuista yksi ja kaksi ja kolme. Yritin tehdä tästä hieman ymmärrettävämpää muutamilla tällaisilla taulukoilla. Ja nyt jos voitaisiin himmentää valot, niin voitaisiin myös aloittaa tämän esitelmän kanssa. Ehkä voisin sanoa johdantona, että viime viikkoina on saatu myös muutamia huomautuksia kollegoilta, erityisesti varjoesittelijöiltä. Ne esittelen nyt teille. Eli pohjana on siis nämä yhteisen säännöstön kuluttajansuojaa koskevat säännökset. Eli kyse on siis siitä, että kaikki nämä direktiivit, jotka kuuluvat tähän yhteisen säännöstöön, että niitä ei kaikkia siis tarvitse ottaa tähän mukaan, mutta tässä nimeämme direktiivejä, jotka, jotka todellakin koskevat, koskevat todella spesifisiä alueita, mutta nämä neljä direktiiviä, jonka, jotka komissio on ottanut tähän mukaan, on ne, jotka on siis yhdistetty tähän yhteen direktiiviin – toisin kuin ensimmäisessä esittelyssäni sanoin, nämä kaikki siis yhdistetään nyt yhteen direktiiviin. Miksi tehtiin nyt siis näin? Koska Rova Turunen itse asiassa sanoi, että oikeudellinen monimutkaisuus silloin, jos, jos jätämme direktiiviä minimiharmonisoinnin piiriin, niin silloin tullaan monimutkaiseen tilanteeseen. Nämä uudet luvussa olevat määritelmät olisi pitänyt myös siirtää uusi näihin vanhoihin direktiiviin. Eli kaikki nämä komission ehdottamat direktiivit otetaan yhteen, kootaan tähän uuteen direktiiviin. Ja meillä on siis tällainen kattojärjestely tässä näille komission ehdottamille direktiiveille. Luvussa yksi otetaan mukaan myös nämä rahoituspalvelut. Mutta luvuissa kaksi ja kolme meillä on tavoitteena tässä näette, että tulevaisuudessa meillä on vain yksi luku kaksi, kun käytämme tätä kohdennettua täydellistä harmonisointia. Eli nämä Olemme jättäneet siis pois tässä muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa te- tekevät sopimukset. Eli tämä siis pätee sopimuksiin, jotka tehdään paikan päällä, esimerkiksi supermarketeissa. Eli ele- tärkeä elementti tässä kohdennetussa täydellisessä harmoniassa on se, että tässä on tiettyjä elementtejä jätetty pois – Uudessa luvussa 2.3, jonka esittelin viime viikolla, puhuttiin jo tästä täydellisestä yhdenmukaistamisesta, ja siksi nämä ovat tässä punaisella ja vihreällä. Uudet luvut 4 ja 5 näette myös tässä vihreällä ja punaisella, ja sitten on luku 6. Ja sitten yksityiskohtiin luku 4. Hän puhuu kulutushyödykkeistä. olen yrittänyt löytää tässä keskitien ehdotuksissani. Kultaisen keskitien, joka ei kuitenkaan sokeasti tee kompromisseja, vaan kohdentusti valitsee ne alueet, jotka ovat tässä tärkeitä. Siksi luvussa neljä on kaikki säännöt, jota voidaan yhdenmukaistaa tässä kohdentussa yhdenmukaistamisessa. Tämä on siis vihreällä, vihreä alue ja kaikki ne alueet, joissa on vaikeita keskusteluja ollut ja jossa ei ole päästy ratkaisuun tässä. Olemme siis pysyneet minimiharmonisaatiossa ja tämä versio on sellainen kuin anhoissa direktiivissä. Se tarkoittaa, että vaatimusten mukaisuuden ja vastuun, varon vastuun siirtämisessä – Olemme menneet minimiharmonisaatiosta yhdenmukaistamiseen ja varanvastuun siirtämisessä tähän mennessä oli niin, että melkein kaikki jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön minimiharmonisaation periaatteet. Esimerkiksi Italiassa on näin on epäselvä, on siellä, siellä on saatu oikeasti epäselvä tilanne Eli pitää yhdenmukaistaa vaaranvastuun siirtäminen. Sitten taas vaatimusten mukaisen tai virheiden alueella. Tämä on hyvin tärkeä alue. Olemme pysytelleet tässä komission ehdotuksessa melko tiukasti. Nämä ovat ne kaksi aluetta luvussa neljä, jotka pitäisi yhdenmukaistaa. Muuten luvussa neljä, etenkin takuiden ja todistustaakan kääntämisen alalla minimiharmonisaatiotaso on kulutushyödykkeissä pysynyt, mikä näette myös tässä esittelmässämme. Sitten toimituksissa on näin ja ja kuluten oikeuksissa Nämä ovat siis pysyneet minimiharmonisaation alalla. Mitä sitten tulee toimituksiin, niin kyse on vain toimitusten yhdenmukaistamista. Eli kaikki ne, ne toimit, jotka eivät kuulu toimitukseen, ei, niitä ei yhdenmukaisteta. Eli jäsenvaltioilla on mahdollisuus pitää voimassa omat järjestelynsä. Tässä on esimerkkinä tämä Ranskan oikeuden execution forcée. kuluttajan oikeuksien alalla tässä tai oikeuskeinojen alalla olemme pitäneet vanhan direktiivin ja olemme halunneet, että kuluttajilla on valinnanvaraa oikeuksissa. Jäsenvaltiot saavat siis päättää tästä. Ja olen tässä siis maininnut, että tämä on niin kuin aikaisemmissa direktiiveissä. Olemme siis ottaneet tekstin vanhoista direktiivistä ja uuden direktiivin määritelmät on lisätty siihen. Näette siis luvussa neljä, että on kyse kultaisesta keskitiestä. Neljä, vihreässä osassa on yhdenmukaistamista ja sitten olemme tietyssä alueella pysyneet minimiharmonisaatiossa. Minimiharmonisaatiossa on tärkeää myös se ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio C64-09, silloin tuomioistuin sanoi, että minimiharmonisaation alalla voidaan myös antaa tiukempia säännöksiä, mutta näiden toimenpiteiden pitää varmistaa, että sisämarkkinat kuluttajien ja yritysten kannalta pysyvät oikeudenmukaisina niin, että kilpailun vääristymiä ei synny. Eli jäsenvaltiot pitävät kaikki oikeutensa tehdä muutoksia. Jos jäsenvaltiot kuitenkin tekevät muutoksia, niiden, heidän, niiden pitää ottaa huomioon tämä periaate. Tämä on meillä valiokunnassa totta kai itsestäänselvyys. Sitten luku viisi. Luku viisi. Jos otamme tässä huomioon nämä vihreät ja punaiset alueet, niin näemme, että on kyse keski, kultaisesta keskitiestä, mutta Otsikko on tärkeä, sillä tässä on kyse valikoimasta set näistä valikoima tällaisista lausekkeista. Eli jäsenvaltioilla on edelleen mahdollisuus lisätä tähän mustaan listaan, listaan sopimusehtoja, jotka ovat heidän, niiden mielestä kiellettyjä. Mutta olemme olemme ehdottaneet tiettyjä lausekkeita, eli on viisi tai kuusi lauseketta, jotka pitää kaikissa jäsenvaltioissa kieltää, ja jäsenvaltiot sitten voivat muita sopimusehtoja tai lausekkeita lisätä tähän listaan. Tästä on ollut kritiikkiä, että lista olisi lista oli aikaisemmin yhdenmukaistettu. Näin ei enää ole. Tämä ei ole suljettu lista, vaan jäsenvaltioilla on mahdollisuus lisätä tähän muitakin sopimusehtoja. Eli näiden sopimusehtojen kohtuuttomuus pitää ensiksi todistaa. Tällä alalla me ehdottanut minimiharmonisaatiota. Vihreän, anteeksi siis harmaan listan kohdalla emme ole tehneet ehdotuksia, sellaisia ehdotuksia, jotka olisivat uusia. Tässä ei ole siis muutoksia, vaan siis, vaan siis punaisella alalla olemme sitten ottaneet mukaan vanhojen direktiivin, direktiivien säännökset mukaan. Tässä pätee kuitenkin tämä tuomio, tuomioistuimen tuomio, joka jo mainitsin, eli jäsenvaltioilla on mahdollisuus lisätä vielä tähän säännöksiä, mutta vain silloin, jos nämä säännökset ovat sisämarkkinasäännösten mukaisia. Tämä on siis luvun viisi tärkein osa, ja sitten siirrymmekin lukuun kuusi. Mehän olemme siis tässä tehneet hieman yhdistäneet näitä osia ja kuten ähm, olemme jo keskustelleet, tässä luvussa kuusi olemme ottaneet huomioon muutamia kohtia palveludirektiivistä. Itse odotan, että keskusteluprosessi eli tämä vertailuarviointi on malli, jota voitaisiin käyttää myös muissa vaikeissa yhdenmukaistamistoimissa sisämarkkinoilla. Me Pyydämme jäsenvaltioita, kuten palveludirektiivissä, etenkin luvun neljä kohdalla selittämään kansalliset säännöksensä ja ilmoittamaan niistä komissiolle. Mittana näiden kansallisten säännösten järkevyyden arvioinnille, arvioinnille pitäisi olla tehokkuus ja hyödyllisyys kuluttajalle – pitää olla käytännöllistä hyödystä kyse. Eli pitää kaupallisissa toimissa olla kuluttajan suojan teho kyseessä ja kuluttajalla pitää olla mahdollisuus valittaa ja ottaa käyttöön oikeuskeinoja. Eli kyse on siitä, että kuluttajalla mahdollisimman helposti tehdään, helposti tehdään mahdolliseksi puolustaa omia oikeuksiaan. Tämän näemme myös siis vertailuarvioinnissa, jossa, jossa siis jäsenvaltiot voivat vertailla säännöksiään. Mielestäni tämä keskustelu tuo enemmän avoimuutta tähän, tähän kohtaan. Me keskustelemme siis siitä, mikä kuluttajalle on hyödyllistä, eikä siitä, mitkä mitä jäsenvaltiot haluaisivat. Kolmanneksi luvussa kuusi on annettu myös mahdollisuus suuremmassa määrin siihen, että kuluttajajärjestöt ja sidosryhmät voivat silloin, kun he toteavat kilpailun vääristymiä tai äm, muita vahinkoja, ne, he voivat ilmoittaa niistä komissiolle, ei komitologian menettelyssä, vaan normaalissa menettelyssä – Eli voidaan siis ilmoittaa esimerkiksi kielletyistä sopimusehdoista komissiolle. Me jo puhuimme siitä, että komission pitää nämä kehitykset tämän tuomioistuimen tuomion perusteella ottaa huomioon ja arvioida sitten, pitääkö kansallisia säännöksiä muuttaa. Näin annetaan mahdollisuus myös meille nähdä, miten, minkälaista kehitys on kuluttajien kannalta, mutta myös yritysten kannalta, kannalta sisämarkkinoilla. Tämän mietinnön pohjalta voimme siis saada komissiolta uusia ehdotuksia. Luku 6 käsittelee siis ennen kaikkea menettelykysymyksiä ja niinpä näette tässä tämän keltaisella värillä, sillä tässä ei ole kyse minimiharmonisaatiosta, Toivon, että kollegat olen tässä voinut antaa teille pienen johdannon siihen, mitä haluaisin ehdottaa. Minulle on kyllä selvää, että tämä on jokaiselle jäsenvaltiolle iso muutos. Kukaan ei ole täysin tyytyväinen tähän direktiivin, mutta kritiikki ja ehdotukset tulevat kuitenkin joka puolelta ja niinpä voimmekin sanoa, että tämä meidän kultainen keskitiemme on onnistunut. Kaikki voivat hyötyä tästä ja tämä onkin meidän tavoitteemme. Niinpä olenkin hyvin tyytyväinen, jos saankin saada kuulla teidän kommenttejanne ja parannusehdotuksianne ehdotuksenne ja iloitsen tästä yhteistyöstä. Aikataulusta voisin sanoa niin, että konsolidoitu teksti on tänään jaettu teille – käännösprosessien takia emme voineet tehdä tätä kahdessa äm, eri palstassa, joten tänään saatte saksaksi tämän explanatory statementin iltapäivällä. Ja sitten tämä kaksipalstainen teksti tulee myöhemmin muillakin kielillä. Niin voitte sitten nähdä, mitä konsolidoidussa tekstissä on. Käännökset saataisiin mahdollisimman nopeasti toivottavasti toivon, että meillä on nämä siis ensi viikon puolin välin mennessä. Asiakirjat on siis olemassa ja ehdottaisin, että annamme itsellemme kolme kuukautta aikaa tarkastella näitä tarkistuksia, jotta, jotta voimme sitten keskustella asiallisesti tarkistuksista ja muutosehdotuksista. Me voimme päästä tässä asian ytimeen vasta, jos tarkistukset on kaikilla kielillä niin, että meidän ei tarvitse pelkästään yhdellä kielellä tätä käsitellä. Tässä vaikeassa keskustelussa neuvottelut neuvostossa ovat siis olleet hyvin vaikeita ja vasta myöhemmin voimme sitten edetä asiassa. Niinpä meidänkin pitäisi asettaa tavoite, että sisällölliset muutokset aloitetaan syyskuussa sitten. Kiitos. Uh, well, thank you very much. Kiitoksia tästä, Andreas Schwab. Kiitoksia tästä hyvin yksityiskohtaisesta selvityksestä. Ja nämä kaaviotkin olivat erittäin hyödyllisiä, koska tämä koko prosessi on hyvin monimutkainen. Kuten sanoin, me käymme tästä lisäkeskustelua vielä 12 heinäkuuta. Sitten pohdimme, miten nämä palaset saadaan yhteen. Ja määräaika tarkistuksille olisi 39. ja 29.9. Käymme lisäkeskustelua. Tähän on vielä aikaa. Seuraavaksi annan puheenvuorot varjoesittelijöille. Kuten sanoin, keskeytämme kello 10 ja sitten äh, jos selviämme äänestyksestä vikkelästä, niin voimme jatkaa keskustelua sen jälkeen mutta ensi varjoesittelijää sosiaalidemokraateista Evelyn Gebhardt. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos herra Schwab tästä esittelystä. Olen teeman hämmentynyt, yksinkertaisesti hämmentynyt. Joka istunnossa saamme uuden perustan. Meillä esitellään siis uusi perusta ja uuden esittelystä uudesta tavasta, miten meidän pitäisi käsitellä asiaa. Nyt meillä on tällainen äm, sateenvarjotaulukko tässä, jossa on sektorit. Eihän näin voi, eihän voi, näin voi työskentellä. Tämä on hyvin vaikea, herra Schwab. Minun täytyy kyllä sanoa, että tämä hämmentää minua. Mielestäni tämä ei ole avoin tapa työskennellä – ja en oikein ymmärrä, mitä tässä haette. Palaan tähän vielä myöhemmin. Haluaisin ensiksi nyt sisällöllisesti tehdä pari huomautusta ja sitten vielä kokonaisasiayhteydestä puhun viimeksi, jotta voin ilmaista tämän hämmennykseni. Annan tässä kolme esimerkkiä, olisi paljonkin esimerkkejä, jotka voisi tässä mainita. Ensimmäinen esimerkki, nämä vetoomusmahdollisuudet, josta sanoitte, eli artikla 26. Te sanotte tässä, että kuluttajalla on valinnan varaa ja minimiharmonisaatio pätee tähän. Mutta jos vertaamme tätä tekstiänne alkuperäiseen direktiiviin, niin tässä on rajoitettu kyllä jäsenvaltioiden valinnanvaraa, nimittäin kahteen eri, eri vaihtoehtoon korjaamiseen ja rahojen takaisinmaksuun. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on esimerkiksi kolme mahdollisuutta. Ja esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa näin lainsäädäntö huononisi tätä myötä. Yhdistyneessä kuningossa on mahdollisuus valita, pitäisikö tavara, virheellinen tavara korjata vai pitäisikö rahat saada takaisin tai pitäisikö hintaa alentaa. Te tässä mainitsette vain kaksi vaihtoehtoa, eli tavaran korjaaminen tai hinnan alentaminen. Tai sitten, ja tässä on itse asiassa sopimuksen purkaminen jätetty pois. Tämä on mielestäni tilanteen heikentämistä, joka se tilanne oli alkuperäisessä direktiivissä. Toinen esimerkki, joka tarkoittaisi, että Saksan lainsäädäntöä jouduttaisiin heikentämään, se so koskee sopimuksia ja sopimusehtoja, jotka pitää ilmoittaa. Tässä te heikennätte komission ehdotusta niin, että sanotte, että mahdollisuus lukea sopimusehdot voidaan antaa kuluttajalle myös niin, että hänelle sopimusehdot ja tämähän ähm, tässä komissio on ehdottanut, että, että kuluttajan toiveesta nämä sopimusehdot annettaisiin hänelle, ja tämän jätitte pois. Te siis jätätte pois, pois mahdollisuuden sallia sen, että etukäteen sopimus, annetaan sopimusehdot kuluttajalle. Tämän voi tulkita niin, että sopimus, sopimus syntyy siis näiden sopimusehtojen pohjalta, ja tämä ei ole siis mielestäni selkeästi sanottu tässä teidän tekstistänne. Kolmas, kolmas esimerkki on viskashi, ranskaksi siis, eli piilossa olevat virheet. Te siis sallitte nämä piilossa olevat virheet. Tämä on artiklassa 28 muun muassa. Mutta tässä kohdassa otatte mukaan uusia ehtoja, joita Ranskan oikeudessa lainsäädännössä ei ole. Tässäkin on vaikea tulkita, mitä on tämä välttämätön ehdollisuus. Eli sana välttämätön ei ole ranskalaisessa lainsäädännössä mukana. Ja niinpä tässäkin heikennettäisiin Ranskan lainsäädäntöä. Nämä ovat kolme esimerkkiä, jotka näen tässä teidän ehdotuksessanne. Tämä, tässä on kyse siis huonosta suunnasta, vaikka, vaikka olisimme minimiharmonisaation alalla, mutta silti te heikennätte sitä, mitä alkuperäisessä direktiivitekstissä on todettu, voitte se suhtautua tähän miten haluatte, mutta asia on niin. Itse olen tarkistanut nämä seikat. Toinen asia, minkä haluaisin sanoa, teidän tässä taulukoissanne tai kaavioissanne sanoitte, että luku yksi, kaksi ja kolme on otettu tähän uuteen lähestymistapaan – ja se on mielestäni suuri ongelma, vielä paljon suurempi ongelma kuin äskeiset esimerkkini. Nimittäin se, että luvut yksi, kaksi ja kolme alun perin sanoitte, että niin käytän tätä toista mallia ja poistitte tekstistä monia ehtoja. Sanoitte, että ette halua täydellistä yhdenmukaistamista, vaan pysytään tässä minimiharmonisaation alalla. Eli poistitte nämä kohdat, ette antaneet kuitenkaan uutta tekstiä luvuista 1, 2 ja 3, eli kaikki ne alueet, jotka tähän mennessä olivat minimiharmonisaatiossa, niin niitä ei ole otettu mukaan tähän teidän ehdotukseenne. Eli ei ole tässä enää minimiharmonisaation alalla, vaan jäsenvaltiot voivat siis ottaa käyttöön huonompaa lainsäädäntöä kuin tällä hetkellä, eikä tällaista todellakaan voi hyväksyä, sillä sehän tarkoittaisi todellista kuluttajasuojalainsäädännön heikentämistä. Mietin kauan, sillä minun oli todella vaikea ymmärtää, mitä te teette ja miten te tässä haluatte edetä ja mitkä teidän tavoitteenne itse asiassa on, ovat. Teidän lähestymistapanne läpinäkymättömyys tarkoittaa sitä, että olette itse asiassa tänään paljastanut itsenne. Te olette paljastaneet todelliset tavoitteenne. Te ette halua kuluttajan, parempaa kuluttajan suojaa. Minun pitää sanoa, että näin ei voi toimia. Näin minun poliittinen ryhmäni ei aio tätä hyväksyä. Tulin tänne tänään ja tiistaina, kun puhuimme työryhmässä tästä, sanoin kollegoilleni, että, että haluan tänään olla diplomaattinen, mutta silloin en ollut vielä nähnyt teidän ehdotustanne, enkä tätä teidän tämän aamuista johdantoanne. Ja niinpä haluaisinkin, että ymmärrätte kollegat oman kantani meidän pitää puhua tässä hyvin selkeästi ja tehdä teille selväksi, mitä me voimme hyväksyä ja mitä emme. Tätä emme siis voi hyväksyä. Niinpä haluankin toimia niin kuin alun perin olin ajatellut, eli niissä tarkistuksissa, jotka ehdotan, otan pohjaksi Euroopan komission ehdotuksen en siis ota pohjaksi teidän lähestymistapaanne, sillä tässä ovat, tässä ovat kyseessä kaksi hyvin eristä, erilaista lähestymistapaa. Meidän pitäisi siis äänestää näistä, mutta tämä, mitä te tänä aamuna olette esitelleet, tämä on näin, näin niin läpinäkymätöntä, että en oikein voi nähdä, mitä siitä loppujen lopuksi saataisiin aikaiseksi. Emme siis poliittisena ryhmänä voi hyväksyä tätä. Ja anteeksi, että näin ei-diplomaattisesti ilmaisin tämän. Tämä ei ole mitään henkilökohtaista, vaan pelkästään poliittista. Poliittinen asia minulle ja poliittiselle ryhmälle. Emme voi hyväksyä tällaista työskentelytapaa, enkä voi sitä siis kannattaa. Kiitos. Uh, well, um, Kiitokset näistä hyvin vilpittömistä kommenteistanne. Puheenjohtajana muistuttaisin, että tietysti niin kuin olen ymmärtänyt siitä, mitä esittelijä sanoi, niin nyt meillä on mahdollisuus saada täysin konsolidoitu teksti, joka kattaa koko direktiiviä, ja näin me voimme nähdä, miten tämä kaikki niveltyy yhteen ja ottaa sitten esille joitakin näistä asioista, muitakin vielä, joista keskustelimme heinäkuussa. Esittelijälle kommenttaisin tässä, että esittelijä ja varjoesittelijä minun mielestäni nyt voisivat kenties nyt hieman viettää aikaa konsolidoidun tekstin parissa yhdessä ja tällainen, tällä tavalla työryhmätason tapaamisessa voi sitten hoitaa tätä asiaa ennen kuin tapaamme 12. heinäkuuta, niin että nähdään missä voidaan mennä eteenpäin, missä ei. Herra Rochefort seuraavaksi. Merci, président. Euh, je vais être peut-être... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ehkäpä olen hieman diplomaattisempi kuin Evelyn. Se tosiaan ei taida kyllä olla mikään saavutus varmaan. Kaikki olette samaa mieltä siinä. Hyvä Andreas. Monet Evelynin esittämistä kritiikeistä ovat hyvin peri- perusteltuja. Mutta sanoisin, että te myös parannatte tekstiä suhteessa komission tekstiin. En sanoisi kuitenkaan, että hyväksyisin tämän tekstin sellaisena kuin olette sen esittänyt. Te olette vähän kuin taikuri tässä. Pyritte tämän kultaisen keskitien lisäksi sovittamaan maksimaalisen ja minimaalisen harmonisoinnun yhteen. Aika vaikea tehtävä. Ja voidaan sanoa, että, että tuohon tavoitteeseen on vaikea päästä tai kuten Evelyn sanoi, se on vaikea hahmottaa. Mm, totean teille vain sen, että kun verrataan tätä kaikkiin niihin ongelmiin, joita tässä unionilla on, mukaan lukien äh, rahoituskriisi ja talouskriisi, niin se, että todetaan, että mahdollisesti joskus on mahdollista saada aikaiseksi sellainen visio Euroopasta, joka lähentää valtioita ja näitä kansallisia säännöksiä toisiinsa, niin se todellakaan ei ansaitse meidän hylkimistämme, vaan se on todella mielenkiintoinen ehdotus. Nämä elementit, joita esität, jotka eivät ole uusia, jotka ovat selkärankana tässä tekstissä tänään, eli se, että yleisesti todetaan, että jäsenvaltiot ovat hyväksyneet näitä poikkeuksia, joita ne edelleen täytäntöönpanevat. Se on nimenomaan se kulmakivi tässä teidän tekstissänne. Eli kansalliset säännökset, minimaalisen harmonisoinnin säilyttäminen, mutta sillä ehdolla, että se täytyy aina perustella. Tietysti tämä nyt sitten täytyy katsoa, että onko se riittävän tehokasta. Meidän tulee tarkastella sitä, millä tavalla se tulevaisuudessa toimii. Jos tämä nyt merkitsee sitä, että annetaan valvoivaltakirja komissiolle, että se voi toimia miten vaan, niin se, silloin tietenkään se ei toimi. Tässä on useita eri kriteereitä. Itse mainitsitte niistä kaksi ja voin lisätä niihin vielä kolmannen, niin anteeksi, lisästä vielä kolmannen tässä suullisessa puheenvuorossanne. Niitä kuitenkin voidaan tulkita eri tavoin. Ne kaksi, jotka esitätte tekstissä, hyödyke ja kauppakäytäntö, Tietysti tämä nyt on sitten ongelma, joka täytyy käännöksissä löytää erilainen ilmaisu tähän. Ja tänä aamunakin totesitte, että sisämarkkinoihin lähentäminen. Tekstissä te ette ole sitä näin muotoillut, mutta siinä me kuitenkin olemme varmasti kaikki samaa mieltä. Ja samalla mm, puhutte siitä, että hallinto ja sen toimiminen juridiselta pohjalta. Tämä on tietysti erittäin tärkeä kysymys, se millä tavalla nivoutetaan yhteen eri oikeuden tasot. Itsekin olen aiemmin ollut mukana puolustamassa kuluttajien oikeuksia ja se ongelma, johon aina kompastuttiin, on se, että millä tavalla tätä tehdään niissä tapauksissa, joissa eri syistä eri jäsenvaltioissa tuomioistuimen puoleen ei ole kääntynyt kuluttaja, joko siitä syystä, että kuluttaja ei kykene tekemään näin, tai siitä syystä, että hän ei tiedä, miten se tehtäisiin. Eli näissä tapauksissa täytyisi katsoa, mitä tehdään jos eh, oikeustapausmenettelyä ei ole ollut, niin se ei kuitenkaan merkitse sitä, että kiellettäisiin kansallinen soveltaminen. Joka tapauksessa meidän täytyisi syventää nimenomaan tätä kohtaa. Kyseessä on uusi, mielenkiintoinen väline. Ja itse olette tässä vedenjakajalla. Täytyy katsoa, että kummalle puolelle me putoamme. Kykenemmekö säilyttämään tasapainon logiikan vai emmekö? Lopuksi haluaisin kuitenkin todeta, miten Aldessakin on sanottu, mehän olemme tämän asian keskiössä. Ehdotuksessa ne on myös etuja kuluttajille. Minä suinkaan sitä käy kiistämään. Esimerkiksi sitä, että varaosat sisällytetään takuuseen. Minun mielestäni se on parannus. Se, että selkeästi ja määrätietoisesti todetaan, että hyödykkeen väärä asennus on myöskin virhe, on selkeä parannus. Tyyppihyväksyntäkysymykset ja niihin vetoaminen silloin, kun ne eivät ole suhteettomia, ne ovat hyödyllisiä myöskin. Ja äskettäin puhuin myös siitä, että Voidaan myös esittää valitus. Täytyy joskus e- ehdottaa, erottaa toisistaan jakeluketju ja sitten loppukäyttäjät. Se on mielestäni hyvä ajatus, jotta voidaan nähdä, millä tavalla sisämarkkinat toimivat. No sitten on joitakin kysymyksiä. Artikla 27. Olen samaa mieltä siinä, mitä totesitte, mutta pieni ero. Eli säilytätte joka tapauksessa mahdollisuuden purkaa sopimus, mutta se on ikään kuin tällainen toissijainen se vaihtoehto. Se ei ole mikään ensisijainen vaihtoehto. Ja luonnollisestikin tämä merkitsee, että oikeus hylätä, johon Evelin viittasi, siihen voitaisiin viittaa tämmöinen säännös, joka on esimerkiksi Portugalissa käytössä, voitaisiin ottaa käyttöön silloin poikkeustapauksissa sellaisena kuin te ehdotatte sitä, mutta se ei kuitenkaan ole mikään tällainen yleislauseke, jota ehdotetaan. Vaan että se on lisälauseke, joka parantaa kuluttajien tilaa. Ja todennäköisesti meidän täytyisi keskustella nimenomaan tässä. Minulla on toinenkin kohta. Lisämääräajan käyttöönotto silloin, kun toimitusajasta on viivästytty. Se on myöskin kuluttajan oikeus. Ranskassa ainakin teoreettisesti silloin, kun määräaikaa ei sovelleta, niin silloin on oikeus purkaa sopimus. Sitten tässä on toinen määräaika ja meidän täytyy keskustella siitä. Lisäksi olette ottanut tähän esiin mukaan kysymyksen siitä, että kuluttaja voi itse esittää valituksen silloin, kun yhdenmukaisuuteen ei ole päästy. Ja tietysti kulujen täytyy tässä suhteessa olla kohtuulliset. Millä tavalla tämä suostumus annetaan? Annetaanko se ennen korjausta vai missä välissä? Siitä täytyisi päästä yksimielisyyteen. Lisäksi en hyväksy sitä, jos puhutaan, että näistä yksilökohtaisista neuvoteluista sopimuskohtaisista säännöksistä luovuttaisiin artikan 30 nojalla. Joissakin tapauksissa kuluttaja voi joutua ikään kuin syytetyn penkille. Jos hän lisää tähän yhteen lausekkeen, sopimukseen siis. Ja silloin sanotaan, että ei se enää kyseessä olekaan tyyppisopimus, vaan kuluttaja on siihen tehnyt muutoksia ja silloin ei sovelletakaan sopimuskohtaisia perusteita, niin siitäkin pitäisi keskustella. Te totesitte, että Meillä on kolme kuukautta kompromissien löytämiseksi. Toivottavasti päästään erittäin pitkälle. Meidän tavoitteena me on se, että kuluttajien oikeuksia ei heikennetä, ei missään jäsenvaltiossa. Me emme voi tietenkään mennä kotimaihimme ja sanoa, että kuluttajan oikeuksia on vain heikennetty. No sitten urheiluvertaus tähän lopuksi. Ranskalaiset eivät varmaankaan enää viittaa jalkapalloon hetkisessä tilanteessa, vaikka tietysti jätä huomiota Saksan ja Englannin välistä tärkeä ottelu, joka on tulossa. Joten mieluummin viittaisin kaunoluisteluun. Kaunoluistelussa, ja tehän osaatte luistella aivan hyvin, Andreas. Siellä on vapaaluistelu ja sitten pakolliset osat. Tarkoituksena on kuitenkin harmonisoida maksimissaan näitä asioita niin, että tässä voidaan parantaa sisämarkkinoiden toimintaa parhaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ja vapaa-ohjelma on se, jossa me onnistumme sitten parhaiten. Saamme aikaiseksi jotain originellia, otamme riskejä, koska kuviot eivät muuten ole täydellisiä. Ja sitten me saamme upeat tulokset lopussa. Ja minun mielestäni nimenomaan tässä vapaa-alusteluohjelmassa meidän täytyy pärjätä parhaiten. Kiitoksia tästä erittäin käytännönläheisestä lähestymistavasta. Oikein ta, hienosti kohteliaasti sanoitte, että tuette tätä matsia, mikä on tulossa. Seuraavaksi Rova Turunen. Ja pyytäisin kollegoja, jos mahdollista vain, niin muistutan tässä, että meillä on tiukka aikataulu ja pyyttäisin teitä keskittymään näihin rakenteellisiin kysymyksiin nyt. Herra Schwab voi varmasti käydä myöhemmin vielä varjoesittelijöiden kanssa yksityiskohtaista keskustelua ja Turun, Rova Turunen on jo esittelijän kanssa joka tapauksessa keskustellut näistä asioista. Rova Turunen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Raport. Jeg vil starte med at sige, at det er bare et rigtig stort og komplekst område, vi arbejder med Ehm, niin, kiitos. Tämä siis oli todellakin kattava teksti, jota tässä me teemme. Siis Hell of a Job suoraan sanottuna esittelijöille ja varjoesittelijöille tämä tulee olemaan melkoinen tehtävä käydä artikla artiklata läpi, mitä nämä siis tarkoittaa, mitkä ristiviittaukset ovat. Tämä siis todellakin on hyvin suuri työ. Niinpä teenkin vain muutamia huomautuksia tänään. Ensinnäkin olen tyytyväinen, että, että on kritisoitu tätä rakennetta. Mielestäni on hyvä, että keskustelemme siitä nyt yhteisesti. Epäilen myös sitä, mikä tämä koko ähm, jutun status on, eli lukujen yksi, kaksi ja kolme status, kuten Evelin sanoi, ne pitää äh, ehkä vielä muotoilla uudelleen. Tehän halusitte ensimmäisellä kerralla pitää vanhat direktiivit sellaisenaan, ja mitä sitten nyt itse asiassa ehdotatte? Miten siis on tilanne, minkälainen tilanne siis nyt on tällä hetkellä? Meidän pitää siis saada konsolidoitu teksti ja nähdä, onko siinä vielä jotakin aukkoja. meillähän ei siis todellisuudessa ole kolmea kuukautta, koska tässä on tauko välissä, mutta äm, ehdotamme tietysti tar- tarkistuksia, jotta voimme siis keskustella sisällöstä, mutta tarvitsemme äm, vähintään aikaa äm, syyskuun 20. päivään asti keskustelua varten. Sitten nämä luvut, jotka tänään esittelitte, niissähän on muutamia parannuksia, kuten sanottiinkin. Mutta muutamia huonojakin kehityksiä on nähtävissä. Tämä keskitie, kultainen keskitie, josta puhuitte, on ehkä hieman hankala. Tämä johtuu siitä, että me ar- artiklassa, vi- äh, artiklassa 4 muotoilimme tämän perusperiaatteen, eli että meillä olisi siis täydellinen yhdenmukaistaminen, josta olisi poikkeuksia, ja tiettyihin kohtiin siis pätisi tämä maksimiharmonisointi. Eli meillä siis pitäisi olla määritelmä siitä, mitkä artiklat ovat täysin yhdenmukaistettuja. Tämä olisi loogista. Sitten luvusta neljä. Yritän puhua nopeasti, herra Haber. Luvussa neljä. En aio toistaa tässä nyt kaikkea. Nämä li- lisämääräajat, seitsemän päivää, se ei ole välttämättä ole hyödyllistä kuluttajalle mielestäni sillä tämä on määräaika, jona sopimusta ei voi myöskään purkaa meidän pitää siis miettiä, mikä hyöty näillä seitsemällä päivällä kuluttajille itse asiassa on. Itse en näe tällaista hyötyä. Artikla 24, se täydellisesti yhdenmukaistetaan ja sitä pitää kyllä miettiä, sillä se menee pitkälle kansallisen lainsäädännön piiriin. Eli siinä mietitään, onko tavara kauppasopimuksen mukainen. En tiedä, onko tässä tarpeellista Käyttää täydellistä yhdenmukaistamista. Sitten artikla 26, siitähän Evelin jo puhuikin. On oikeastaan ihan sympaattista, jos sanotaan, että jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tiettyjä lisäjärjestelyjä, jos ne ovat tehokkaita ja oikeasuhtaisia. Mutta kuka päättää siitä itse asiassa? Onko olemassa jonkinlainen kartoitus tai testi? Mitkä ovat kriteerit sille, onko tietty toimi oikeasuhtainen? Kuka siis päättää siitä? Kuka päättää, otetaanko kuluttaja tarpeeksi huomioon? Tämä saattaisi johtaa oikeudelliseen epäselvyyteen. Saattaa olla jäsenvaltioita, jotka asettavat tämän kyseenalaiseksi. Tämä siis on yksi huolenaiheeni. Sama pätee artiklan 28 sitähän, sitähän on muotoiltu uudelleen. Ja se, se johtaa tiettyyn epävarmuuteen. Tässä, tai, tässä tilanteessa tai varjoesittelyiden kokouksessa meidän pitää selventää asiaa. Artikla 3 luvussa, 30 luvussa 5. Siinä soveltamisalassa puhutte siitä, että vain standardisopimukset ovat tämän tässä soveltamisalassa. Siin, tässä pitää puhua siitä, pitäisikö myös äm, yksittäin neuvotellut sopimukset ottaa itse asiassa mukaan tähän. Meidän pitäisi pitää kokous, niin kuin herra Haber sanoi. Se olisi todellakin tarpeen tässä tällä hetkellä, kun meillä on uusi teksti edessämme. On hyvä, että te olette ottaneet aikaa tälle käsittelylle, mutta me varjoesittelijätkin tarvitsemme aikaa työllemme, eli ähm, syyskuun 20 asti tarvitsemme aikaa, jotta meillä on todellakin hyvä perusta jatkuvalle äh, työllemme. Muutamia isoja esteitä työlle on vielä olemassa. Meidän ei tietenkään pitäisi tästä liikaa keskustella nyt, mutta esittelemme siis tarkistuksia, sitten voimme jatkaa keskustelua. Tässä yksi varjoesittelijä puuttuu, mutta kuulin, keskustelin hänen kanssaan ja voin varmaankin esittää muutaman kommentin ja samalla sitten puheenjohtajan kommenttikin. Minusta vaikuttaa siltä, että jos näytän tässä herra Schwabin alkuperäisen asiakirja, joka meillä kaikilla on, harmi, että teillä ei ollut sitä tänään mukana, mutta joillakin teistä saattaa se vielä olla tallessa, niin tämä antaa mielestäni paljon selvemmän näkymän. Tämänpäiväinen antaa hieman monumentaalisemman näkymän tästä ehdotuksesta. Se hieman meitä hämää tässä, koska se mitä tästä, mistä tässä puhutte, kakkos- ja kolmoslukujen ja täyden harmonisoinnin ja sitten valinnainen harmonisointi nelosessa ja vitosessa. Ja joitakin uusia ajatuksia luvussa kuusi siitä, millä tavalla komission ja jäsenvaltioiden täytyy tehdä yhteistyötä tässä kontekstissa, kun tämä nyt on muuttunut täysin harmonisoidusta ehdotuksesta tällaiseen sekaharmonisointiehdotukseen. Tämän vuoksi minusta vaikuttaa siltä, että että koska me nyt haluamme korkealla tasolla mennä kohti ö, harmonisointia tässä. Se, mitä Rouva Turunen sanoi, on aivan oikein. Olisi todella hyödyllistä, jos te joistakin ydinehdoista tämän ympäriltä nyt pääsitte yhteisymmärrykseen. Puheenjohtajana minusta on erittäin selvää, että suuri enemmistö täällä valiokunnassa ei halua harmonisoinnin heikentymistä verrattuna nykytasoon – Eli ei haluta heikentää kuluttajien nykytilannetta ja kaikki poliittiset ryhmät ovat yhtä mieltä tästä ja tämä täytyy joka asiassa ottaa huomioon. Toinen seikka, josta haluaisin puhua, on se, että on varmaan järkevää yrittää saavuttaa harmonisointia silloin, kun se on mahdollista. Olin hieman ää, tässä huolissani näistä mustista ja harmaista lausekkeista. Kaupalliset käytätte, että niissä onnistuimme saamaan näitä, mutta kenties tässä nyt voisi olla tällainen musta lista, johon voi sitten jäsenet voivat jotain lisätä. Ja se, mikä jossain maassa on mustalla listalla, saattaa toisessa ollakin sitten harmalla. Ja sitten taas on harmalla jotain, joka jossain toisessa jäsenvaltiossa on mustalla listalla. En tiedä, onko tämä sellainen reitti, jota voidaan järkevästi seurata. Niin, mutta jos meillä nyt on tällainen lauseke juttu tässä, niin ainakin meillä pitäisi olla selvät harmonisoidet käytännön lausekkeet niin, että talouden toimijat, joiden täytyy panna täytäntöön tämän määräyksiä sopimuksessa, niin ymmärtäisivät sitten, mistä oikein on kyse. Ehdottaisinpa näin ollen, että jos voisitte tavata esittelijän ja varjoesittelijä, varjoesittelijöiden kesken tästä tuonne heinäkuun 12 mennessä, jolloin käsittelemme tätä, niin nyt kun meillä sitten on tämä konsolidoitu teksti, niin 12. heinäkuuta voitaisiin keskittyä siihen, että te sitten olette tuottaneet tällaiset lopulliset strategiset tavoitteet ja sitten on aikaa esittää tarkistuksia ja käsitellä niitä ja mitä, mitä tuetaan ja kaikki varjoesittelijät, jos tämä heille sopii, niin varmasti voidaan tämän kautta edetä tässä. Ja sitten toivon mukaan Rova Gebhardtkin pystyisi tätä lähestymistapaa tukemaan. Ja sen jälkeen voidaan sitten mennä yksityiskohdissa eteenpäin. En halua, että päädytään siihen tilanteeseen, jos nyt puheenjohtajana voin näin todeta, en halua sellaista tilannetta, jossa esittelijän ja varjoesittelijöiden välillä on perustavanlaatuinen erimielisyys rakenteista, ennen kuin lähdemme edes yksityiskohtia hiomaan. Herra Rosvor ei tällä kuuntele, mutta tämä on erittäin tärkeä asia. Seuraavan pari viikon aikana toivon, että pääsette yhteisymmärrykseen perusrakenteista tämän ehdotuksen osalta. Millä tavalla nämä asiat nyt sitten saadaan nivoutumaan yhteen? Ja käytän tätä ensimmäistä asiakirjaa, en tuota toista meidän täytyy tehdä vakaasti työtä kohti lopputulosta. Tähän tulee paljon tarkistuksia, mutta meidän täytyy päästä yhteisymmärrykseen esimerkiksi, mikä on minimiharmonisointi taso. Me, äh, olisi hyvä, jos 12. heinäkuuta voisitte esittää meille minimiharmonisointitason ja tästä voidaan sitten lähteä eteenpäin. No niin, vielä on kolme minuuttia aikaa. Voiko herra Trantfylidis äh, hyvin lyhyesti kommentoida näkemyksiään ja jos äh, tarpeen, niin sitten äänestyksen jälkeen voitte jatkaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. Luvut 4 ja 5 ja tarkistukset. Toteaisin, että tässä suhteessa on saatu edistyksiä, edistystä aikaiseksi Joitakin säännöksiä on käyttöön, jotta ne mahdollistaisivat sen, että jäsenvaltiot voisivat päästä korkean suojatasoon. Haluaisin myös painottaa sitä, että direktiivissä meidän täytyy pysyä asemissamme eikä antaa liikaa periksi, kun puhumme komission neuvoston kanssa. Kohdassa 22 kun tuotteet palautetaan, niin en tiedä, että auttaako tämä kuluttajia tai myyjiä. Minusta pitäisi saada välitön korvaus silloin, jos on saatu huonoja tuotteita. Meidän pitäisi tehdä tekstistä selvempää tässä suhteessa. 5 a jossa rajoitetaan kuluttajien oikeuksia se ei ole mielestäni yhtä hyvä. Tässä syntyy kysymys siitä, että kuka määrittelee sen, että onko tällainen yhdenmukaisuuden puuttuminen, onko se huomattavaa vai ei. 28. Siinä, että lisätään mahdollisuus jäsenvaltioille saada takeita yli kahden vuoden erittäin tärkeää, mutta esittelijä on poistanut kohdan jossa puhutaan siitä, että hyödykkeet on korvattu ja että takuuta ei enää jatketa. Kohdassa 5, minimiharmonisointi. On tässä otettu esille. Ja tämä mustallista minusta se ei välttämättä paranna suinkaan tilannetta. Um, Kiitoksia. Annan puheenvuoron oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon valmistelijalle Rouva Polisille. Uh, thank you very much. Uh. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset kutsusta tulla tänne puhumaan tänään asiasta. Olen hyvin kiitollinen herra Schwabille kovasta työstä. Oman valiokuntani näkökulmasta katsottuna meidän täytyy nyt tarkastella hyvin huolellisesti tätä kokonaiskuvaa niin, että kaikki loksahtaa paikalleen – on vaikea antaa ennen tätä näkemystä. Alkufiilis nyt tämän päivän keskustelun perusteella on se, että jos me haluamme päästä sinne, minne haluamme, kun aloitimme tämän, niin mietinpä, että onko tästä kaikista tulossa niin monimutkaista, ja olen yhtä mieltä kanssanne puheenjohtaja, jos ei päästä nyt rakenteesta yksimielisyyteen, niin on lähestulkoon mahdotonta sitten enää edetä tästä jos ajattelen nyt oman valiokuntani näkökulmasta katsottuna, niin myöhemmin tänään iltapäivällä olen sopimus lainsäädäntöhankkeen asiantuntijaryhmässä mukana, joka tapaa täällä Brysselissä. Niin asiantuntijaryhmä sanoi, että meidän täytyy saada hyvin korkeatason kuluttajasuoja sopimusasioissakin. Muuten tämä tätä ei esitetä tällaisena valinnaisena välineenä ja tämä vaikuttaa varsin ilmiselvältä tämän päivän keskustelun perusteella. Mutta voisiko tehdä lopullisen ehdotu- loppuehdotuksen tässä? Monet puhujat tänään ovat maininneet brittioikeuden hylätä. Tämä on yksi vaikeuksista kuluttajaoikeuksissa ja täällä mainittiin myös ranskalainen ja saksalainen esimerkki. No, minusta vaikuttaisi ihan hyödylliseltä nyt saada tällainen luettelo näistä asioista, jotka ovat ihmisten mielestä sellaisia, että kuluttajaoikeuksissa perus, peruutetaan. Ja nämä ovat tämmöisiä hankalia kohtia. Ja jos mentäisiin tähän suuntaan, niin voitaisiin yrittää ratkaista jotakin näistä hankalista asioista ja yrittää tällaista lähestymistapaa No kenties luettelosta tulee pitkä, mutta se täytyy <laughs> tavalla tai toisella joka tapauksessa ratkaista. Olette aivan oikeassa. Uh, Kiitoksia Diana Wallis tästä. Niin, mehän tästä jo sovimmekin ennen viime vaaleja, koska pyysimme Sanko pääosastoa tällaisen luettelon tuottamaan meille. Ja sitten nämä yhteiset viitepuitteistot tämäkin oli mukana tässä Andres Schwabin talorakennelmassa. Se taisi olla tuolla savupiipputasolla kaaviossasi. Tätä siirtymäajan elementtiä tässä täytyy pohtia rakenteellisesti. Andres, kuuntelitko sitä, mitä minä sanoin? Niin, minä vaan kommentoin näitä yhteisiä viitepuitteita. Sinä otit sen mukaan talorakennelmaasi ja Kenties tähän lukukutoseen pitää nämä siirtymäaikarakenteet ottaakin. No niin, sitten äänestykseen. ennen kuin menemme näihin kahteen varsinaiseen mietitäänestykseen, niin ensinnä haluaisin esitellä teille erittäin tärkeän asian, josta keskusteltiin eilen koordinaattorissa. Voisitteko hieman hiljentyä siellä salissa? Tämä on tärkeä kohta siis, kuten tiedätte. Pyydän hiljaisuutta nyt saliin. Olkaa ystävällisiä. Komitologian mukaisesti valiokunta on vastuussa näistä ehdotuksista, joita käsittelemme viime parlamentin aikana ja tänä, tässä parlamentissa ja eilen koordinaattoreiden kokouksessa, ja normaaliprosessihan on, että tarkastelemme näitä yksityiskohtaisesti koordinaattorien kokouksessa, mm, jotta näemme, olemmeko sitä mieltä, onko komissio täytäntöönpano valtansa täyttänyt, e, onko ehdotettu menetelmä yhdenmukainen, jotta sisällön, sisällön kanssa tai kunnioitetaanko tässä nyt toissijaisuussuhteellisuusperiaatetta. Eilen tarkastelimme yksityiskohtaisesti komission kanssa täytäntöönpanoasetusta hyljetuotteiden kaupasta. Tiedätte, että tämä on erittäin tärkeä asia, jonka hyväksyimme Rova Wallisin e, esittelijöiden johdolla viime parlamentin aikana. Komissio on esittänyt meille täytäntöönpanoehdotuksen Saimme sen 19. toukokuuta ja meillä on teknisesti 19.8. asti aikaa tarkastella tätä, mutta itse asetuksen pitäisi astua voimaan 20. elokuuta 2010. Eli vähän yli kuukausi tässä, jota, joka tapauksessa meidän täytyy aikaisemmin tämän saada hyväksyttyä. Eilen keskustelimme koordinaattorien kanssa koordinaattorissa komission kanssa yksityiskohtaisesti. Koordinaattorit äänestivät yhdellä tyhjällä äänellä sen suosituksen puolesta, että emme vastusta tätä täytäntöönpanotoimia ja että mahdollisimman pikaisesti hyväksymme tämän niin, että varmistetaan se, että kun hyljetuotteiden kauppa täysimääräisesti astuu voimaan 20 elokuuta, niin täytäntöönpanotoimet ovat tässä silloin mukana valmiina ja Tämä on tärkeä seikka ja tätä tarkastelemme yksityiskohtaisesti ja näin ollen haluaisin, että äänestäisimme tästä, mutta sitä ennen sallisin Rovo Wallisille, joka oli tässä esittelijänä, sallisin hänen lisätä omat kommenttinsa, koska hän tuntee tämän asetuksen paremmin kuin kukaan meistä. Päivänä Wallis, ole hyvä. I, I think we all... Kiitos puheenjohtaja. Me kaikki rehellisesti olemme tutustuneet tähän asiaan tarkasti viime kaudella siitä keskusteltiin todella pitkään kaikissa poliittisissa ryhmissä ja jotta siis pääsisimme loppuasiakirjaan. Tämä asia on todella monimutkainen ja siihen liittyy hyvin tarkkaa täytäntöönpanoa, jotta voidaan varmistaa, että tietyt osapuolet voivat vielä varmistaa oman yhteisönsä suojelun ja jatkaa kauppaa, mutta samalla pitää varmistaa, että kauppa, joka on täysin kaupallista, kielletään näillä tuotteilla, jotka siis tulevat EUn markkinoille. Eli me esittelemme komissiolle hyvin suuren äm, hankkeen näistä täytäntöönpanosäännöksistä. Edell- eilisillan kokouksessa kuulimme komissiolta, miten asiassa on edetty ja mistä komissio on saanut inspiraatiota saman, samantyyppisestä lainsäädännöistä. Ja lisäksi kuulimme yksityiskohtaisesta kertomuksesta, joka on riippumattomasti tuotettu, jossa on siis arvioitu täytäntöpanoasetuksia. Olen vakuuttunut, että on tehty tasapainoista ja tarkkaa työtä puheenjohtaja pitää pitää mielessä ne ähm, seikat, joita te mainitsitte, eli, eli että parlamentti pitää, et, että jos parlamentti siis kyseenalaistaisi nämä säännökset parlamentti olisi hyvin hankalassa tilanteessa, kun otetaan voimaanastumispäivä, joka on elokuussa siis, niin silloin me joutuisimme poikkeamaan tästä ja paras tapa, jolla voimme kunnioittaa sitä, mitä monet Euroopan unionin kansalaiset meille kirjoittavat, kirjoittivat tuolloin, on, paras tapa on siis saada lainsäädäntö voimaan, toimimaan ja komissio joutuu sitten raportoimaan meille vasta ensi vuonna, vuonna 2011. Meidän mielestämme olemme siis tässä äm, siinä tilanteessa, että paras tapa on saada lainsäädäntö toimimaan. Se olisi paras etenemistapa. Ja hyvät kollegat, niinpä siis suosittelisin äänestämään myönteisesti. Kiitos. No en ollut pitkää keskustelua tätä varten aikatauluttanut, mutta Rova Gebert haluaa tästä vielä jotain sanoa. Ja te saatte puheenvuoron. Ähm, äh, äh, Kiitos. Kun um, Siis tu suosittelen, että poliittinen ryhmäni äänestää tyhjää, niin haluaisin selittää miksi, jotta muutkin tietävät, mistä on kyse. Viime iltana, edellisiltana siis äänestin myös tyhjää, sillä koko tämä menettely ei ole minulle hy- todellakaan selkeää. En ymmärrä, miksi näissä täytäntöpanosäännöksissä direktiivin tai asetuksen teksti on otettu mukaan muutetussa muodossa, jossa tietyt äm, termit, kuten non-profit, on esimerkiksi jätetty pois. Ja menettelynä tämä ei mielestäni ole selkeä. En äänestänyt vastaan, sillä puheenjohtaja kysyi komissiolta ja komissio vastasi selkeästi. Puheenjohtajan kysymys oli, niin, että, että alkuperäisessä tekstissä artiklassa 3 on otettu mukaan tarkka ilmaisumuoto, ja tämä on pohjana täytäntöpanosäännöksille. Komissiolle sanoi sitten tähän, että todellakin näin on. Tämä on syy sille, miksi sanon, että emme hylkää näitä täytäntöönpanoasetuksia, mutta me haluaisimme tietää kuitenkin, miksi on käytetty erilaista muotoilua kuin alkuperäisesti, ja niinpä suosittelenkin poliittiselle ryhmälle äänestämään tyhjää tässä asiassa. Well, colleagues, I, I didn't. Niin, hyvät kollegat, en nyt halunnut, että tästä käydään täyskeskustelua, mutta nyt jos asiasta ollaan kiinnostuneita, eiköhän se pidä sitten järjestää tänään iltapäivällä. Silloin aamulla meidän täytyy kyllä äänestää. Rylle ja Roituva vielä haluavat puhua tästä. Ja ehkäpä koordinaattorit voivat sitten käsitellä myös asiaa. Koordinaattorithan totesivat, että tämä on heidän suosituksensa. Ja jos ette ole valmiita hyväksymään sitä ilman keskustelua, niin syy miksi asiasta täytyy päättää tänään on ajoitus. Tiedän, että nämä säännöt tulevat hyvin myöhään, mutta aivan kuten edustaja Wallace totesi, on erittäin tärkeää asiasta keskustella tänään. Sihteeristö siis järjestää kaikki asiakirjat teille siitä täytyy keskustella sitten puoli viideltä tänään. Se on ainoa mahdollisuus, joka meillä on. Jolle te nyt sitten halua viedä tätä eteenpäin äänestyksiä ilman keskustelua. Eli lisätään sitten uusi kohta esityslistaan iltapäiväksi. Täytäntöpanosäännöksen yksityiskohdat löytyvät internetistä, kuten myöskin teksti. Ja sitten heti sen jälkeen äänestetään. Eli jos haluatte äänestää, niin teidän pitää olla paikalla kello 15.30. Sopiiko teille? Hyvä. What time will the votes be? Well, it will depend. Milloin, milloin äänestys pidetään? Se riippuu, miten pitkään siitä puhutaan. Jos haluat äänestää siitä, niin silloin siellä täytyy olla paikalla puoli viideltä. I'm sorry, but um, will it be possible to have... Niin, onko mahdollista saada komissio paikalle, että saisimme selvityksen tähän aivan kuten eilen? Well, obviously... Puheenjohtaja, niin tietysti kutsumme komission paikalle ja toivottavasti se voi tulla. Christian. Chairman, my proposal is to vote now. Ehdotukseni on äänestää nyt. Hyvä puheenjohtaja. Let's, let's find if this proposal is supported by the majority of committee and then... Kysytään nyt, kannatetaanko tätä ja sitten äänestetään. Niin, minun pitää kyllä nyt sanoa, mielestäni johtaminen tässä nyt ei ole tällä hetkellä hirveän hyvä. Hyvä herra Haaba, tiedätte, että esittelijät oli vähemmistössä ja valiokunta ei hyväksynyt hänen kantaansa. Ja niinpä olisikin tärkeää, että esi- kaikkien esittelijöiden saisi, saisi tilaisuuden sanoa jotain. Mutta tällaisessa tapauksessa esittelijä ei voi puhua yksin valiokunnan puolesta. Se ei ole oikea menettely. Okay. Well, I don't think the rapporteur has spoken about. En tiedä, onko esittelijä puhunut tästä. Tietysti hän oli aiempi esittelijä tästä asiasta, mutta olen pyrkinyt hyvin varovasti varmistamaan, että tämä hetkinen valiokunta päättää asiasta. Mutta tietysti mielelläni äänestytään siitä, että äänestetäänkö nyt. Mutta minä mielelläni varmistaisin, että kaikki ovat tyytyväisiä ja ovat saaneet mahdollisuuden keskustella asiasta. Ehdotukseni siitä, että asia hoidetaan iltapäivällä, olisi parempi mielestäni. No, meillä ongelmana on se, että tänä iltapäivänä kaikki eivät ole paikalla. Eli voitaisiinko tätä vielä siirtää heinäkuuhun, sillä kaikki eivät ole paikalla tänä. Tämä on hieman vaikeaa. Ongelma heinäkuuhun siirtämisessä on se, että ei ole aikaa. Tämä siis tässä on ongelma. Tämä ei ole meidän syymme, sillä olemme vasta saaneet tämän pöydälle ja siksi meidän pitää keskustella ja meidän pitää siis päättää tästä tänään iltapäivällä. Ja siksi otenkin tämän mukaan tänään koordinaattorin kokouksen jälkeen eilen. Eli ei ole siis vaihtoehtoa olemassa tässä. Sin, vain tämän voin nyt tässä sanoa. Okay. Well, it looks to me as if we will have to have it... No niin, näyttää siltä, että se on otettava 16.30 tänään iltapäivällä. Meidän pitää siis varmistaa, että te olette silloin paikalla äänestämässä tästä ehdotuksesta. Yeah, Mr. Arias. Eh, presidente, yo esta tarde no puedo... Puheenjohtajana no en voi iltapäivän suunnitelmia enää muuttaa. Lähden Espanjaan. Ja jos tänään iltapäivällä halutaan käydä tämä keskustelu, niin ehdotan, että äänestetään sitten myöhemmin tästä, kun olemme kaikki täällä valmiita taas äänestämään. Um, no ongelmana on se, että... Ah, Christian Bizar. Puheenjohtaja, esitin muodollisen ehdotuksen. Haluan nähdä, että saako tämä äänestää nyt, saa enemmistön taakseen. Jos ei, se on demokratia, se on enemmistö. Kyllä. Jos kaikki koordinaattorit olisivat tulleet nopeasti mukaan ja jokaisella poliittisella ryhmällä olisi ollut aikaa keskustella kannasta, niin olisimme nyt päässeet jo äänestykseen. En ymmärrä, miksi menetellään nyt näin. No kyllähän tämäkin passaa sitten, jos tämä on tässä vaihtoehto. Eli koordinaattorit halusivat esittää omat näkemyksensä. Rova Gebhardt sen teki. Rova Ryyle, jos haluatte, olkaa hyvä. Hyvin lyhyesti siis minä suosittelen äänestämään puolesta ja nimittäin siitä syystä, että on viittauksia siitä, että kieltoa kierretään ja minä olen sitä mieltä, että tämä ähm, lisä non-commercial olisi ollut tärkeä. Komissio selitti kuitenkin kaksi asiaa, jotka vakuuttivat minut. Toinen niistä oli se, ja siksi suosittelen äänestämään kyllä. Yksi on siis se, että tämä äh, lainsäädännön teksti pysyy, ja toinen on se, että 12. elokuuta voimme aloittaa täytäntöönpanon, sillä muuten syksyllä ollaan samassa tilanteessa, eli Kanadassa alkaa saalistuskausi ja mitään ei ole tapahtunut. Ja niinpä tämän aikapaineen takia mielestäni on tärkeää, että äänestämme puolesta ja vuonna 2011 saamme sitten komission raportin. Kiitos. Kiitoksia Rova Ryyle ja herra Schwab. Haluatteko käyttää puheenvuoron ryhmämme nimessä? Kertoisitteko oman kantannen vain? Rühle vollumfänglich anschließen. Minä tuen tässä Rouva Müllerin kantaa täysin. Kiitos. German, we have... Edustaja Busoi, puheenjohtaja, me kävimme keskustelun tästä eilen ja minä tiedän, että kyseessä on arkaluontoinen kysymys. Ja tiedän, että saimme postia eri eh, eläinoikeusjärjestöiltä, mutta ajatuksenahan ei ole nyt, että avataan uudelleen tätä keskustelua Eli voidaanko kaupata alkuperäiskansojen valmistamia hyljetuotteita vai ei. Asiasta päätettiin Euroopan parlamentissa. Ajatuksena on nyt katsoa se, että täytäntöön pannaanko tätä uutta alkuperäistä asetusta uuden asetuksen kanssa yhdenmukaisesti. Ja ennen selvitettiin sitä, mitkä nämä menettelyt ovat. Me tarvitsemme tiukat motiivit, jotta voisimme hylätä Euroopan komission ehdotuksen. Lisäksi toinen perustelu on se, että asetus on tullut voimaan elokuussa. Ja siitä syystä minusta meidän tulisi äänestää nyt ja hyväksyä Euroopan komission ehdotus. Well, we've now heard from all the coordinators who were there. No niin, olemme kuulleet kaikkia koordinaattoreita, jotka olivat paikalla eilen. Herra Trantafilidis ei ollut. No niin, mennäänpä sitten äänestykseen. Joten äänestämme siitä, olemmeko yhtä mieltä koordinaattoreiden suosituksesta, että ei vastusta toimia puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten toinen seikka on se, että onko valiokunta yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy pyytää valiokuntapuheenjohtajilta pikaista asian hyväksymistä heinäkuussa niin, että saadaan tämä hyväksyttyä ennen astumista puolesta vastaan Hyväksytty. Kiitos. Jos joku haluaa yksityiskohtia, niin ne ovat saatavilla. Sitten seuraavan kohtaan. Tarkistetaan, me voimme käyttää kyllä koneäänestystäkin, eli tarkistetaan kuinka monta on täällä paikalla, onko kaikilla kortit mukana. EPP-äänestys ensin, kaikki EPP-läiset sorminapille. Äänestys päättyy, kuinka monta tuli 12. 12. Teitä pitäisi olla 14. Otetaanpas uusiksi. EPP, äänestys alkaa. Tasan 14. Hyvä. Ei kun 15. Kuka äänestikin sitten myöhässä, niin kenties joku teistä siellä ei äänestä. Herra Klaas, selvä. Onko vielä muita EPP-läisiä, jotka haluavat äänestää, mutta eivät saa äänestää? Ai, äänestä tyhjää, hyvä. EPP. EPP puolesta. Äänestäkää nyt. Eihän vielä lopputarkastus tässä. No nyt on 15 edelleen. Make sure the one person doesn't vote. Voitteko varmistaa sen, että yksi jättää äänestämättä? Hyvä, tämä äänestys loppui tähän. Sitten sosiaalidemokraatit puolesta. Liberaalit neljä, Juu, se passaa. Hyvä. No niin, jätetään tämä tähän. Herra Tchartskovskin mietintöesitys ETA- ja Sveitsi ja sisämarkkinoista. Esittelijällä, haluatteko käyttää puheenvuoron ennen äänestystä? Like to thank, uh... Haluaisin vain kiittää kaikkia, jotka ovat auttaneet minua tämän äh, mietinnön parissa. Sihteeristö ja poliittinen ryhmä avustajat ja varjoesittelijät, jotka ovat tehneet kovasti töitä, jotta mietintö saatiin valmiiksi tänään. Kiitos. Uh, so I put paragraph seven to the... Kohta seitsemän. Äänestämme kohta seitsemän, tarkistus yksi Kreutzmannilta puolesta. Hyväksytty. Tarkistus kaksi Kreutzmannilta puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi kohta 10 suullisella tarkistuksella. Se on siellä luettelossa mukana. Se on esittelijältä äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten kohta 10a uusi, tarkistus 3 esittelijältä ja herra Karrasilta. Ja tässä on suullinen tarkistus äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi Mm. Tarkistus kolme raukeaa. Sitten meillä on 10 BU, sitten Tässäkin on suullinen tarkistus. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Minulta. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kohta 12a, tarkistus 5, suullisella tarkistuksella esitellään äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 5 raukeaa. Tarkistus 6 Kreutzmanin äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 7 Kreutzmanin äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 8 suullisella tarkistuksella Herr Kreutzmanin äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 9 Kreutzmanin äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 10 suullisella tarkistuksella esittelijältä äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kymppi raukeaa ja tarkistus 11 esittelijältä äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneellisesti, niin että saadaan tämä pöytäkirjoihin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 32 puolesta, kaksi vastaan, ei tyhjiä. Onnittelut esittelijälle loistavasta työstä. Sitten menemme seuraavaksi herra Ariasin mietintöön sähköisen kaupankäynnin sisämarkkinoiden toteuttamisesta. Esittelijä, haluatteko sanoa sana sen asiasta ennen äänestystä? Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin tässä nyt vain kiittää poliittisia ryhmiä hyvästä yhteistyöstä tätä ehdotusta tehdessäni ja kiittäisin myös kompromisseista, jotka on saavutettu ennen äänestystä. Kiittäisin myös varoesittelijöitä ja valiokunnan sihteeristöjä ja tietysti myös ryhmien avustajia. Kiitos. Selvä pyy. Siirrytäänpä äänestyksiin ja kiitokset esittelijälle. Tarkistus 49, yksi A uuteen äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 50 ja 56 ovat identtisiä äänet puolesta, vastaan, hyväksytty. 51 Louis Craigilta äänet puolesta, vastaan, hyväksytty. Seuraavaksi 52 Keliltä kohtaan kaksi äänet puolesta, vastaan, hyväksytty. 53 McLaughlinilta puolesta vastaan. Hyväksytty 54 De Jongilta puolesta vastaan. Hyväksytty 59 monilta kollegoilta äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten seuraavaksi tarkistus 55. Lokkekaartilta äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. 58 De Jongilta puolesta vastaan. Hylätty. 57 Correa de Camposilta puolesta vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistus. Numero yksi, äänet puolesta, vastaan. Hyväksytty. Tämä tarkoittaa sitä, että 61, 60 ja 63 raukeavat. Seuraavaksi äänestämme siis Joten menemme tässä nyt seuraavaksi tarkistuksen 66 Rochefortilta. Siis 62 ei ole kompromississa. Äänet puolesta 62 de Jongilta. Vastaan. Hylätty. Seuraavaksi siis menemme tähän tarkistukseen 66 Rochefortilta. Ah, 65 ei ollut kompromississa. Rova sieltä äänet puolesta. Vastaan. Hylätty. Selvä. Sittenpä seuraavaksi tarkistus 66. Herra Rochefortilta. Ja kohta kohdalta äänestyksenä. Ensimmäinen osa tarkistus 66 puolesta. Otetaanpa tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Ensimmäinen osa, tarkistus 66. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa tästä 66. Koneellisesti tämäkin. Toinen osa 66. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22 puolesta 12 vastaan. Seuraavaksi tarkistus 68 Schwabilta äänet puolesta No otetaan tämäkin koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17.15. Seuraavaksi siirrymme tarkistukseen 67. 69 puolesta vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi teollisuusvaliokunnan kohta 13 puolesta vastaan. Hyväksytty. ITRE 14 puolesta vastaan. Hyväksytty. ITRE 30 puolesta vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi kohta 6, tarkistus 70 puolesta vastaan. Hyväksytty. 71 puolesta vastaan. Hyväksytty. Juuri kohta 11 puolesta vastaan. Hyväksytty. Juuri kohta 12 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistukset 72 ja 73 identtisiä äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi Itre Kutonen puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 76 Rova Korholalta. Puolesta vastaan hylätty. 74 Hans-Peter Mayerilta puolesta vastaan hyväksytty. 75 ei äänestetä, koska tämä on kirjallinen tarkistus. Sitten Juri kohta ykkönen puolesta vastaan hyväksytty. Itre 17 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 77. Herkku Röyty Kamposilta äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. 78 esittelijältä puolesta vastaan. Hyväksytty. Juuri kohta kaksi äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Juuri 15 puolesta vastaan. Hyväksytty. Itra kohta kolme puolesta vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme kompromissitarkistukseen kaksi. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi meillä on Itre kohta kaksi. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Sitten juuri 13 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi kohta 8a uusi Tarkistukset 84, 85 ja 98 puolesta vastaan hyväksytty. Itre kohta 15 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kolmonen puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 86. Tämä tulee lisäyksenä äänet puolesta. Äänestetään koneellisesti 86. hyväksytty. 21.13. 13. Itre 31 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 90, se on vedetty pois. 91 Ruoka turussa tänne puolesta vastaan hyväksytty. 92 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi tarkistus 4 puolesta vastaan hyväksytty. Ja seuraavaksi mikä sitten onkaan seuraavaksi? Juri kohta 16 ja Itre kohta 4 lisäyksinä äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 101 puolesta vastaan. Varmaankin äänestämme siitä 101. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 22 puolesta 12 vastaan hyväksytty. 102. Äänestys on alkanut. The vote is open on 102. Äänestys on siis alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 18.15. 99 De Jongilta puolesta vastaan hyväksytty. 100 Kreutzmannilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 Grechiltä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi vitonen puolesta vastaan hyväksytty. Ja näin mennään tarkistus 110 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 113 Kelliltä puolesta vastaan hyväksytty. 114 Kelliltä puolesta vastaan hyväksytty. Voidaanko nämä ITRE-tarkistus ottaa yhdessä 16.21? Sopiiko? Sopii. Yhtenä ryhmänä 16-21 puolesta vastaan kaikki hyväksytty. 116 puolesta äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 2012. 115 puolesta vastaan. Hyväksytty. Itre kappa 7 puolesta vastaan. Hyväksytty. 120. Ja se onkin vedetty pois. 118. Puolesta vastaan. Hyväksytty. 117 puolesta. Äänestä sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 23.12 hyväksytty. 119 kielinen muutos. No nyt ollaan kappaleessa 16. 121-123 puolesta vastaan hyväksytty. Juri 14 puolesta vastaan hyväksytty. Itre puolesta vastaan hyväksytty. 125 Turuselta puolesta vastaan Juuri kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Juuri 17 puolesta vastaan hyväksytty. 126 Turuselta puolesta vastaan hyväksytty. Voidaanko juuri ottaa yhdessä 5, 6, 10 puolesta? Ei. Siis ei yhtenä ryhmänä, no erikseen. Viitonen puolesta vastaan. Hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan. Hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan. Hyväksytty. Satakaksi hmm Turuselta puolesta vastaan. Hylätty. 128 Rochefort Kreutzmann puolesta. Äänestys on alkanut. 128 Rochefortilta. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty 21.12. 129 äänestys on alkanut Juvain ja Le Grippe. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 17.16. Hyväksytty. Itre 22 puolesta vastaan. Hyväksytty. 130-132 puolesta. Äänestys on alkanut. 130, 131, 132. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 26, 7. 134 puolesta vastaan. Hyväksytty. Juuri kolme puolesta vastaan. Hyväksytty. 136. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 2013. Sitten meillä on 135-137 lisäyksenä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Itre 5 puolesta vastaan. Hyväksytty. 139. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 20 vastaan. 138 Turuselta. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 19 vastaan 15 puolesta. Juri 19. Puolesta vastaan. Hyväksytty. 140 puolesta. 141 puolesta vastaan hyväksytty. 120, äh, anteeksi, ITRE 25 puolesta vastaan hyväksytty. Juuri 9 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty. 142 Seikul kompromissiin puolesta vastaan hylätty. Eli juuri 18 puolesta vastaan hyväksytty. 146 puolesta vastaan hyväksytty. 148 puolesta vastaan hyväksytty. Voidaanko seuraavat ottaa yhtenä ryhmänä? Kaikki juri ja itre Itre 9, 23, 26, 27, 29 puolesta vastaan. Kaikki hyväksyttyjä. Kompromissi 7 puolesta vastaan hyväksytty. Eli näin Itre 12 puolesta vastaan puolesta vastaan hyväksytty. Juuri seitsemän puolesta vastaan. Hyväksytty. 153 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan. Hyväksytty. Eli ITRE kahdeksan. Voidaanko kaikki ITRET ottaa yhtenä ryhmänä? Puolesta vastaan. Kaikki hyväksyttyjä. 158 esittelyltä puolesta vastaan. Hyväksytty. 160 raukeaa. 159 Täytyykö äänestää sähköisesti? 159 puolesta vastaan hyväksytty. Litri 11 puolesta vastaan hyväksytty. 161 De Jongilta puolesta vastaan hyväksytty. 164-165 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 166-163 puolesta vastaan hyväksytty. 162. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty 15 puolesta 19 vastaan. No niin, sitten johdan tuossa kappaleet. Tar- 14 puolesta vastaan. Hyväksytty 15 puolesta vastaan hyväksytty. 16 17 puolesta vastaan hyväksytty. 18 puolesta vastaan hyväksytty. 19 puolesta vastaan hyväksytty. 2021 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Jurilta A puolesta vastaan hyväksytty. Itre, Joonsuuskaple A puolesta vastaan hyväksytty. kappale C, tarkistus 22 puolesta vastaan hyväksytty. ITRE B puolesta vastaan hyväksytty. D ja E, voidaanko ne äänestää yhdessä mm. puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 23 puolesta vastaan hyväksytty. 24-25 raukeavat. Itre C puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan hyväksytty. E 27 puolesta vastaan hyväksytty. Juri B puolesta vastaan hyväksytty. Itre J puolesta vastaan hyväksytty. E28 puolesta vastaan hyväksytty. Ja tarkistus 30 puolesta vastaan hyväksytty. 29 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Voidaanko Jurik ja Itre äänestää yhdessä ryhmässä puolesta vastaan hyväksytty. Siis D, D, J ja F. 31 puolesta vastaan hyväksytty. 32 puolesta vastaan hyväksytty. 33 puolesta vastaan hyväksytty. 35 puolesta vastaan hyväksytty. 34 puol- puolesta vastaan hyväksytty. Juri E puolesta vastaan hyväksytty. 36 puolesta vastaan hyväksytty. 37 puolesta vastaan hyväksytty. 39 puolesta äänestys on alkanut. 39 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 20 ääntä puolesta, 14 vastaan 41 puolesta. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty 18 vastaan 14 puolesta. 42 puolesta vastaan hylätty. 40 40 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 19 vastaan 15 puolesta. 38. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 16 puolesta 18 vastaan. Sitten yhdessä juri FGI ja ITRG puolesta vastaan. Kaikki hyväksyttyjä. 43 puolesta vastaan. Hyväksytty 44 puolesta vastaan. Hyväksytty. Litri H puolesta vastaan. Hyväksytty. 45 Kreutzmanilta puolesta vastaan. Hyväksytty. 46 McClarkinilta kohta kohdalta ensimmäinen osio puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa. Äänestys on alkanut. Kylläpäs ihmiset hitaasti äänestävät tässä. Äänestys on päättynyt Sitten Juri CH ja ITRE I yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. 47 puolesta vastaan hyväksytty. 48 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten mm, Viitteistä tarvitaan äänestää, vaan meidän täytyy äänestää koko mietintöluonnoksesta. Nyt äänestämme siis koko mietintöluonnoksesta. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 32 puolesta eikä yhtään vastaanta. Kiitoksia. So thank you very much to Mr. Arias and the shadows for a very Kiitoksia herra Ääriäsille ja varjoesittelijöille oikein kattavasta työstä. Tällä tulee olemaan varmaan meidän työmme kannaltakin merkitystä. No niin kollegat, jos pyytäisin niitä, jotka lähtevät äänestyksen jälkeen poistumaan salista hiljaisesti. Meillä on tässä pikkuinen ongelmainen. Täällä on kahdeksan ihmistä puhujalistalla. Herra Schwabin mietintö plus, Kuopio, äh, plus, plus komissio. Ja sitten äh, Rova Schaldemosen mietinnöstäkin pitäisi kuulla jotain. Ja sen jälkeen vielä koordinaattorit. Rova Schaldemos, olenko oikeassa, että ette ole paikalla heinäkuun kokouksessa? antaisi teille mieluummin enemmän aikaa tässä, mutta jos sitten vaihtoehtoisesti haluatte nyt lyhykäisesti puhua mietinnöstänne. No ehdotanpa seuraavaa. Koska meillä ei ole selvästikään riittävästi aikaa tässä kokonaisen keskusteluun varjoesittelyiden kanssa, mutta tiedän, että haluatte esitellä ajatuksianne tästä mietinnöstä. Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko me käsittelemme tätä heinäkuussa yhtä aikaa herra Schwabin ehdotuksen kanssa. Tai anna nyt minuutin jokaiselle Schwabin mietintöön ja sitten teille jää aikaa ja voitte ö, esitellä oman mietintönne. Joten vahvistanpa tämä vielä, jos herra Schwab minua nyt kuuntelisi. Eli seuraavaksi annan jokaiselle näistä seuraavista henkilöistä. Bad, Mr. Arias. Mr. Um, Abad has left, okay. Mr. Arias has left. Mr. Le- Ariaskin on lähtenyt. So Mrs. Kratzville, Mr. Leitner, Mr. Cal- Mrs. Calnietti, Mr. Juvin, Mrs. Suli and Mrs. Van will each have one minute. Jokainen näistä saa yhden minuutin puheenvuoron kommentoidakseen herra Schwabin mietintöä ja sitten annan vielä puheenvuoron herra Mik- Onkille. Ja sen jälkeen Rova Saldemoselle jää aikaa esitellä oma mietintönsä. Herra Schwab tietysti lopussa vielä sitten saa puheenvuoro. Ensimmäinen puhujista. Uh, thank you. Uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun on kysymys esittelijälle, koska tässä puhuttiin rakenteesta lähestymistavasta. Ja kuultiin vain tällaista haukkumista. Mikä on sosiaalidemokraattinen näkemys sitten? Mikä se konkreettinen ehdotus? Mehän kuulemme, että yksi yksityiskohtainen vertailu Saksan ja Ranskan lainsäädäntöön. Haluaisin nyt kuitenkin muistuttaa, että tässä on 27 jäsenvaltiota kyseessä. Ei tässä nyt vertailla mitään lainsäädäntöjä toisiinsa, vaan pyrimme saamaan aikaiseksi vision, jotta voidaan paremmin suojella kuluttajia. Ja samalla sitten saada tilanne, jossa kaikki voivat voittaa. Missä teidän visionne on, edustaja Gebhardt? Gebhardt is not the rapporteur, but, uh... No Rova Gebhardt ei ole esittelijä, joten en tiedä, voikaan tähän nyt antaa vastausta, mutta ehkä joskus tulevaisuudessa. Herra Lehner. Ja, vielen Dank, das ein bisschen... Kiitos, äh, vain lyhyesti. Halusin vielä sanoa, Rova Gerhard, että ymmärrän kyllä mitä sanoitte, mutta on niin, että, että nyt nähneet tässä, että harmonisointi on kuluttajasuojan parantamista eurooppalaisesta, ja tehän olette eurooppalaismielinen. Jos etenemme näin, että onko kyse sitten piilotetusta virheestä Ranskassa vai, vai Englannissa tietystä säännöksestä, ja jos niihin ei saa puuttua, niin silloinhan ei voi tehdä mitään. Minä epäilen, että tämän materian kompleksisuuden takia. Siis nämä Ranskan lainsäädännöt mielestäni, mielestäni siis tässä pitää kunnioittaa kansallisia perinteitä ja kansalaisia. Tämän asian monimutkaisuuden takia herra Schwabin ehdotus kyllä on parantanut tätä tilannetta. Mielestäni äm, tätä pitäisi lyhentää Eli kulutushyödykkeiden säännöt esimerkiksi, niillä ei ole välttämättä, välttämättä tekemistä näiden kohtuuttomien ehtojen takia. Voimme käsitellä nämä asiat erikseen, muuten pyörimme vähän ympyrää. Kun komission ehdotus siis tuli, me olemme tehneet, me olemme sen jälkeen on kulunut aikaa, olemme unohtaneet tiettyjä asioita ja pyörimme niin sanotusti ympyrää. Meidän pitää Siis jos emme ole varmoja, niin meidän pitää tehdä sopimus siitä, mitä, mikä lainsäädäntöteksti tähän mennessä oli, eikä komission ehdotus. Eli pitää edetä askel askeleelta. Kiitos. Pardon. Paldies, priekšsēdētāja kungs. se gribētu teikt, ka labāk ir Kiitoksia, puheenjohtaja. täysin, että tämä on erittäin monimutkainen aihe. Ja meidän täytyy tehdä tästä paljon ymmärrettävämpi. Meidän täytyy löytää oikea tasapaino kuluttajien oikeuksien toteutumisen varmistamisen välillä ja ei tässä pekoyrityksiä samalla voi heikentää. Meidän täytyy tehdä työtä sillä tavalla, että voidaan varmistaa se, että taloudellisia toimijoita tässä me suojellaan. Ja tässä me puhumme standardisoitujen oikeuksien konsolidoimisesta. Edustaja Jyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Sen alkuun haluaisin todeta, että ettehän te tietysti ole mikään taikuri, mutta saimme tekstin aivan liian myöhään. Teksti on monimutkainen ja meillä on minuutti aikaa puhua siitä. No kyllä tämä näkemysten vaihto jää aika teoreettiseksi siinä tapauksessa. Teksti on erittäin monimutkainen ja meidän täytyy, kun arvostamme sitä, myöskin esittää paljon nöyryyttä, sillä teksti on niin hankala ja aihe on niin hankala. Ihanne maailmassa tietysti kaikki olisi kokonaan harmonisoitu. Että kuluttajilla ja teollisuudella olisi vain yksi ainoa sääntö. Se olisi ihanen maailma. Mutta nyt meidän täytyy tässä kutoa umpeen sitten kutoa tällainen verkosto, koska meillä on niin paljon säännöksiä ja meidän täytyy pyrkiä löytämään vähiten huonoin ratkaisu. Kysymys on hankkeesta, jossa suojellaan kuluttajia – ja tietysti on vaikea kuvitella, että lopputeksti sitten vesittäisi tuota suojelua. Jos minulla olisi muutama minuutin lisäaika, olisin ottanut esimerkin parista artiklasta, jota mielestäni voisi parantaa. Olen kuitenkin aika optimistinen tämän suhteen, sillä uskon, että kaikki me haluamme parantaa näitä kohtia. Artikla 5, laittaa sinne esimerkiksi puhelinnumero huoltoon ja laittaa määräajat sinne mukaan. Artikla 45a, jonka Hoshveo otti esille. Olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan siinä, mitä hän totesi analyysissään 27. Se on myöskin hyvin monimutkainen kysymys. Meidän täytyisi meillä täytyisi olla riittävästi aikaa, että voisimme keskustella artikla artiklalta näistä kysymyksistä. Tämä on kuitenkin erityisen tärkeä asia, koska se ongelma löytyy nimenomaan juuri näistä yksityiskohdista agree entirely. I mean, this is not... Herra Syvän, olen aivan yhtä mieltä kanssanne. Tämä nyt ei ole mitenkään ihanteellista. Ja parlamentissa ongelma on se, että meillä ei ikinä ole valiokunnassa riittävästi aikaa. Mutta meillä on vielä 45 minuuttia aikaa keskustella tätä kello 16 lähtien maanantaina 12. heinäkuuta. Toivottavasti olette silloin paikalla. Ja ehdotin, ja herra Schwab varmasti tähän tarttuukin, että nyt kun meillä on tämä täysin konsolidoitu teksti kaikista näistä artikloista. Ja toivottavasti voimme ensin käydä keskustelua täysin tästä rakenteesta. EPP-ryhmällä Herras Svavilla on jo työryhmä, joka tätä hoitaa ja varmaan saavat aikaiseksi yhteisen linjan. Seuraavaksi Rova Vertnjo ja Ravatkin on paikalla jälleen taas, joten lisään teidän nimenne takaisin esitys puhujalistalle, mutta Rova Vertnjo ensin. Merci, monsieur. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, vastaan siihen, mitä Juvan totesi. Pyritän, pyrin tässä nyt nöyryyteen, koska todella rehellisesti sanoen, kyllä täytyy erittäin kovasti rajoittaa pohdintoja tässä asiassa, sillä mitä enemmän kuvittelee pääsevänsä eteenpäin, sitä vähemmän tämä asia muuttuu selkeäksi. Varsinkin kun tarkastellaan sopimuksia, jotka koskevat etämyyntiä, niissä monimutkaisuus vain kasvaa palvelupuolella. Mielestäni meillä on paljon juridista epävarmuutta ja luvussa neljä pelkään, että suojan taso on alempi kuin direktiivissä. Ja tässä minun mielestäni Euroopan unionissa meidän tulisi pohtia nimenomaan uusia jäsenvaltioita, jossa suojelu sellaisenaan ei ole riittävää ja meidän täytyy sitä parantaa. Kyllä tässä paljon parannettavaa on ja ehkäpä meidän pitäisi käydä nämä läpi artikla artiklalta, sillä no, kirjoitin esimerkiksi ylös, että artiklassa 26 kuluttaja ei voi pyytää sopimuksen purkua, jos yhdenmukaisuus on vähäinen, yhdenmukaisuuden puuttuminen on vähäinen. Mutta meidän täytyy katsoa, mikä tämä taso on eri jäsenvaltioissa yksityiskohtaisesti. Täytyy nyt todeta, että minä en kyllä enää näe tätä lopputulosta selvästi ja minusta se ehdotus, jonka teitte puheenjohtaja, on, että me tulisi ottaa tällainen menettely käyttöön koko tekstissä, katsoa kaikkia eri käännöksiä ja puhua asiasta eri varjoesittelyjen välillä, sillä kyseessä on kuitenkin erittäin perustavanlaatuisen tärkeä teksti. Uh, thank you, Mrs. Vanu. Mr. Abad. Kiitoksia sitten herra Abad. Oui, merci, monsieur le président. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Itse tästä tekstistä haluaisin sanoa monia asioita. Ensinnäkin olen sitä mieltä, aivan kuten Rochefort totesi ja muutkin, tämä lähestymistapa on mielenkiintoinen, käytännönläheinen. En ole Gebhardin kanssa samaa mieltä siinä, että toteatte, että Schwabin esitys on heikompi kuin mitä Euroopan komissio on ehdottanut. Päinvastoin, hyvin monessakin kohdin. Haluan vain todeta teille sen, että minun mielestäni on tarpeen tässä asiassa se, että meillä ei ole pelkästään juridista lähestymistapaa. Nimenomaan rajoja ylittävä kaupankäynti on direktiivin ytimessä. On tärkeää, että luomme e- e- ennakkoedellytykset tälle kaupankäynnille. Jos meillä on pelkästään juridinen lähestymistapa, jossa koetaan väliin esille erilaiset mekanismit, silloin ne mennään tätä taloudellista puolta lainkaan. Tavoitteenamme on ensinnäkin se, että tämä, tämä direktiivi ei suinkaan haittaa kasvua ja edesauttaa yritysten ja kuluttajien tilannetta on tärkeää. Jos näin ei tapahdu, tämä direktiivi ei tuo mitään talouskasvuun ja silloin sitä ei kannata esittää ylipäätään. Toiseksi mielestäni on aivan tär- elintärkeää, varsinkin meille ranskalaisille, että meillä ei ole harmonisointia ilman suojaa. Me emme saa koskaan uskoa siihen, että harmonisointia tehdään sen itsensä vuoksi. Euroopan kansalaiset pyytävät lisää. Ranskassa olemme sitä mieltä, että harmonisointi, sen täytyy johtaa siihen, että parannetaan kokonaistilannetta. Ja minun mielestäni koko tämä tekstin perusajastus, sen, siinä harmonisoinnin ei tule missään tapauksessa vesittää tätä itse perusajatusta. Ranskalaisilla on monia ongelmia, kuten esimerkiksi tämä piilevä virhe ja niin edelleen. Mutta tässä tekstissä on myös paljon parannuksia. Meidän täytyy ratkaista vain nämä juridiset epäselvyydet ja epävarmuudet. Ja että milloin tässä on hirvittävän määrä asioita, joita vielä kerkeä käsitellä. Mutta direktiivin täytyy keskittyä nimenomaan sen ydinasioihin. Sen täytyy edistää talouskasvua ja toiseksi, niin minä lopetan tähän puheenjohtaja. Te olitte varmaan täältä ulos, kukaan noin vain minuutin jokaiselle, niin valitan kyllä nyt. Kyllä teillä sitten myöhemmin on mahdollisuus puhua tästä asiasta. Excusez-moi, vous avez absent Olitte siis pois silloin, kun annoin puheaikaa minuutiksi. Eh, eh. No niin, hyvä. Minä päätän sitten tähän. <laughs> Vielä yksi minuutti vai? Euh, yksi minuutti on kyllä aika lyhyt, jos haluaa sanoa kaiken, mitä tässä direktiivissä mm, pitäisi tehdä. On se vähän aikana. Ja vielä haluaisin ottaa esille yhden kysymyksen. Olen samaa mieltä ystävien kanssa, jotka totesivat, että tämä tarkistus ja tämä määräaika, se on tärkeää, että meillä on riittävästi aikaa esittää tarkistuksia. Se pitää olla ehdottomasti syyskuussa tai ainakin syyskuun lopussa. I'm sorry that, uh, we do... Niin, pahoittelen. Meillä on vielä yksi asia esityslistalla. Ja haluamme kuulla komissiota ja puhun myöhemmin sitten aikataulusta. Seuraavaksi komission edustaja ja sitten lopuksi vielä esittelijä. Komissio. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on vähän aikaa ja meillä on tässä vaikea aihe käsillä. Komission huolenaihe on, äm, siis eli me kyllä tiedämme, että tämä on hyvä pohja kompromissille. Kun kuuntelen tätä keskustelua, niin on tärkeää, pitää mielessä rakenne, mutta myös pitää tarkastella eri artikloja sinällään, sillä kun viitataan toisiin, niin nähdään, että oikeudet eivät sinänsä katoa tästä. Ainakin tämä on nyt tällä hetkellä meidän kantamme. Eli jos siirretään valtaa jäsenvaltioille, niin silloinhan jäsenvaltioiden pitää toimia asiassa – Vanhassa tapauksessa oli siis minimisuojelu ja loogista on, että tämä minimisuoja pitää pysyä. Joskus on hieman vaikeaa teknisesti tämä toteuttaa. Komissiolla on paljon teknisiä huomautuksia. Jos sallitte, niin lähetän ne esittelijälle ja sihteeristölle – Nämä siis meidän tekniset huomautuksemme. Se saattaa olla ehkä hedelmällistä teidän tulevan keskustelunne kannalta. Meidän teknisessä huomautuksessa on kyse ennen kaikkea siitä, mitä viittauksia puuttuu tai meidän mielestä pitäisi lisätä siis, mutta en nyt tässä mene liikaa yksityiskohtiin. Komission idea ideana on siis se, että on tärkeää, että on myös joustavuutta jäsenvaltioilla. Alkuperäinen ehdotus antoi heille paljon vähemmän joustavuutta kuin tällä hetkellä. Kansallisten toimien pitäisi kuitenkin olla oikeasuhtaisia. Ei kaikki, jota kutsutaan kuluttajien suoksi, ole todella kuluttajien suoja. Esittelijä on esitellyt järjestelmän, jossa jäsenvaltioiden pitää osoittaa, että toimet todellakin tehoavat. Lopuksi komissio haluaa siis toistaa tässä koko ajan, että saamme paljon valituksia kuluttajilta, jotka eivät saa sitä, mitä he haluavat internetin kautta koska tarjontaa ei ole. Ja tarjontaa ei ole usein oikeudellisista syistä. Nätin kuluttaja pitää ajatella niin, että avaamme markkinat, jotka tällä hetkellä ovat suljetut. Jos pääsemme tähän tilanteeseen, niin komissiona me olemme, ajattelemme silloin, että olemme päässeet kaikkia hyödyttävään tilanteeseen, tilanteeseen, joka hyödyttää sekä valmistajia ja kuluttajia. Kiitos. Uh, Kiitoksia teille, herra Bronk. Ja seuraavaksi vielä esittelijä tiivistelmää varten. Kenties voidaan vielä vahvistaa aikataulu ja muutkin menettelytavat. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä Robert Rochefortille vielä sen verran, että ist es ein schöner Vergleich, den ich dankend aufnehme. Wenn wir die niin, eli siis takautumisoikeus, siitä meidän pitää yhdessä keskustella ja se, siitä tulee varmasti rakentavaa työtä. Sitten vielä rakenteeseen. Rakenne on ehkä ehkä hieman tässä ollut hämäävästi näissä tässä meidän esittelyssä sillä tämähän ei ole välttämättä lopputilanne, tämä on vain rakenne Tämä siis on identtinen sen kanssa, mitä sanoin kolme viikkoa sitten. Kyllä, rouva Gebhardt, ei tiedä, pitäisi ehkä tarkastella tätä tarkemmin. Kahdessa ensimmäisessä palstassa kaksi ja kolme oli täysharmonisointi ja neljä ja viisi ja sitten oli äm, sekoitettu harmonisointi. Rakenne on siis pysynyt ennallaan ensimmäinen osa konsolidoidusta tekstistä ei ole siis muuttunut, eli tällä meillä on vain uusi toinen osa tässä. En tiedä, mitä pitäisi kaikkea ottaa tässä mukaan. Minulle sanottiin, että meidän, minun pitäisi ottaa huomioon varjoesittelyiden huomiot, niin olen tehnyt. Ja olen ottanut huomioon esimerkiksi Rova Turunen, äm, Turusen huomiot, olen kritiikkiä saanut pelkästään Rouva Gebhardelta ja otan nämä kyllä huomioon. Minä tänään, tänä aamuna aivan esittelin vain oman kantani. En ole olettanut, että puhun tässä yksin. Olen tehnyt yhteistyötä ja olen nyt esitellyt tämän työn hedelmät. Tietysti olen valmis keskustelemaan myös teidän kanssanne. Mielestäni kuitenkin meidän pitäisi olla varovaisia – että ei tule mitään mielikuvitusasioita mukaan tähän keskusteluun. En halunnut siis sanoa mitään sellaista, että tämä right to reject, oikeus hylätä, poistettaisiin. Esimerkiksi englantilainen yrittäjä on sanonut minulle kerran, että miksi sitä ei ole poistettu niin meidän pitäisi tarkastella asiaa uudelleen. Ja sitten tämä pätee myös näihin piileviin virheisiin niin ne voivat jäädä edelleen, sitä koskeva lainsäädäntö voi jäädä voimaan, ja emme siis mi- muuta mitään. Rova Turunen, meidän ei siis tarvitse puhua siitä, kuka arvioi tämän oikean suhtaisuuden. Sen, niin tehdään jo nyt, ja Euroopan tuomioistuinkin on päättänyt tästä, ja se päättää, mikä on oikeasuhtaista. suhtaista kollega Rosvo viittasi siihen, että muotoiluja ehkä voi vielä parantaa ja sen, siitä olen samaa mieltä. Aikataulusta vielä sen verran, että tänään kaikki asiakirjat on tänään olemassa. Toinen osa on siis tänäänkin olemassa. tässä äm, tänään iltapäivänä saatte ä, äh, saksankielisen kaksipalstaisen version ja käännökset tulevat mahdollisimman pian. Eli Kolme, äm, kolmen kuukauden sisällä teillä on tarpeeksi aikaa käsitellä tarkistuksia ja sitten äm, voimmekin keskustella tarkistuksista. Ja kiitos teille kaikille näistä arvokkaista huomioista. Kiitos. Uh, well, on the timetable, uh... No niin, aikataulusta. Vahvistan siis vielä, että meillä on lisäkeskustelu 12. heinäkuuta tällä hetkellä iltapäivällä kello 16 Belgian puheenjohtajuusesittelyn jälkeen. Silloin meillä on tämä teksti kokonaisuudessaan edis, edessämme ja silloin ne, jotka tänään eivät voineet käyttää puheenvuoroa, niin saavat lisämahdollisuuden tuolloin. Rouva Turunen, haluaisitte vielä vasta sanoa jotain? Yes. Ni, niin aikataulusta vielä. Minulla, minä en ymmärrä saksaa, joten tämä konsolidit teksti minulla on ehkä kahden, kolmen viikon päästä, ö, muilla kielillä ehkä. Ja se on juuri ennen kuin lomat alkavat. Konsoloidettu teksti kaksi verrattuna siis komission ehdotukseen. Se tarkoittaa sitä, että, että reaalisesti meillä on ehkä noin kaksi-kolme viikkoa vain valmistella tarkistuksia, joten pyytäisin, tämä ei todellakaan ole pitkä aika, kaksi-kolme viikkoa, olisi siis reilua, tämä on valtava työ ja meidän pitää puhua järjestöille ja yrityksille ja niin poispäin. I mean, can I suggest No ehdottaisin siis, että nämä aikatauluneuvottelut teidän pitäisi hoitaa suoraan esittelijän kanssa ja olen jo ehdottanut. Ja toivottavasti esittelijä tarttuu tähän ehdotukseen. Teillä on nyt tämä täysi teksti käsissänne ja olisi hyvä, jos keskenään ne voisitte sitten sopia tästä ehdotuksen perusrakenteesta. Silloinpa koko prosessi voisi edetä paljon paremmin, jos pääsimme muutamista taustalla olevista avainkäsitteistä yhteisymmärryksen, mutta tästä tulee hyvin monimutkaista. Eri toteen, kun ajatellaan tätä lukujen yhteen sulauttamista, jos tästä päästä yhteisymmärrykseen, niin se olisi hyvä, jos ette, niin muuttaminen tulee olemaan vielä monimutkaisempaa. Myös toteaisin, että tämä konsolidoitu teksti, Rouva Turuselle sanon tämän, otetaan paljon helpompi seurata konsolidoidussa tekstissä, millä tavalla herra Schwab on komission ehdotusta muuttanut. Konsolidoidun tekstin tekemiseen meni todella paljon aikaa ja vaivaa, ja se on oikein hyvä väline tässä muutosten esiin tuomiseksi. Meillä on nyt koko teksti käytössänne, ja teillä on vielä tämä moniväri talorakennelmakin siellä, joka on hyvin hyödyllinen toivottavasti 12. heinäkuuta, jolloin toivottavasti kaikki olette paikalla. Meillä on mahdollisuus yksityiskohtaisemmin puhua aiheesta. Koordinaattorit saattaisivat myös haluta pohtia sitä, että kun meillä on toinen syyskuuta tapaaminen budjettiäänestyksestä, niin silloin koitaisiin vielä lisäkeskustelu lisätä tuohon syyskuun toiselle päivälle. Tarkistukset vasta 30. syyskuuta, joten aikaa keskustelulle on vielä. Mutta tästä nyt te voitte herra Schwabin ja varjoesittelyiden kanssa keskustella. Tämäpä päättyy nyt tähän. Kiitokset Andreas Schwab teille tästä. Seuraavaksi haluan siirtyä yhteen uuteen omalta mietintöön, jonka aloitamme tänään. Haluan antaa Rova Schaldemonsille aikaa nyt esitellä tätä, eli aiheena on yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin tarkistaminen ja markkinavalvonta. Kristel Schaldemons, ole hyvä at jeg måske lige skal vente et enkelt minut, mens folk Kiitoksia puheenjohtaja. Odotan hiukan, että ihmiset täältä salista poistuvat. Niin, kysymys on siitä, että olen Inkolle luonnostellut uuden mietinnön, jossa kysymys on tuoteturvallisuudesta ja sitä nyt direktiivin tarkistamisesta ja markkinavalvonnasta. Näiden kahden asian välillä on selkeä yhteys. Tuoteturvallisuusdirektiivi hyväksyttiin vuoden 2001 joulukuussa, siitä on pitkä aika. Ja sitten vuodesta 2004 eteenpäin sitä on täytäntöön pantu jäsenvaltioissa. Tuoteturvallisuusdirektiivi koskee tuotteita, joita myydään Euroopan unionissa. Komissio vuonna 2011 aikoo tarkistaa tuoteturvallisuusdirektiivin ja se on jo järjestänyt neuvonpitoja eri osapuolten kanssa, jotta voitaisiin tarkastella mahdollisia ongelmia. Ja näin ollen me omassa valiokunnassa meidän täytyy ottaa kantaa tuoteturvallisuusdirektiivin yleisesti, tuoda siihen tarkennuksia, vahvennuksia – ja niin edelleen. Mutta kysymys ei ole pelkästään yleistä tuoteturvallisuusdirektiivistä, vaan koska siinä on myös toinen järjestely, jossa säännellään tuotteiden turvallisuudesta. Saattanette muistaa, että viimeisen parlamentin toimikauden aikana puhuimme uudesta lainsäädäntökehyksestä. Siinä tarkoituksena on siis ollut määritellä tuoteturvallisuus ja niiden tuotteiden tuominen markkinoille. Tästä puhuttiin vuonna 2008 ja se tuli voimaan tämän vuoden tammikuussa. Näin ollen määritellään markkinavalvontaa ja se, mikä on tuotteiden yleinen turvallisuustaso. Tällä hetkellä kuitenkin on tiettyjä eroja niiden eri vaatimusten välillä, joita valvontaviranomaiset markkinoilla esittävät ja niiden henkilöiden välillä, jotka yleisesti ottaen ovat vastuussa tuotettuvallisuudesta. Tästä syystä tässä oma-aloitteessa mietinnössä haluamme nimenomaan va- tarkastella näiden kahden asian välistä, välisiä eroja, mahdollisia puutteita. Meidän täytyy nimittäin varmistaa se, että kaikki toimii jouhevasti markkinoilla ja vastataan kaikkiin niihin eri vaatimuksiin, joita markkinoilla asetetaan. Meillä on aloja, joista harmonisointi on tapahtunut ja sitten taas toisessa näin ei ole. Mutta ei pelkästään tämä aiheuta ongelmia. Vaan meillä on tämä uusi lainsäädäntökehys ja yleisdirektiivi, joka koskee tuoteturvallisuutta – Ja sitten tietysti meillä on myös toimialakohtainen harmaasotidirektiivi, esimerkiksi leludirektiivi, jossa on lukuisia säännöksiä, jotka määrittelevät osittain tuoteturvallisuutta ja osittain markkinavalvontaa. Tietysti saatatte kysyä, millä tavalla nämä eri säännökset nivoutetaan yhteen ja millä tavalla markkinoilla sitten oikein valvotaan. Eli on useita säännöksiä, useita säännöstöjä, ja meidän täytyy valvoa sitä, että nämä säännökset ovat riittäviä. Siihen tämä mietintö pyrkii. Eli on erilaisia näkökohtia, jotka liittyvät lainsäädännöllisiin säännöksiin, mutta tässä on aivan erityinen tilanne myös, jota markkinavalvojaviranomaiset Euroopan unionissa hoitavat. Ja sen tuloksena jotkut viranomaiset eivät ole saaneet riittävästi taloudellisia voimavaroja varmistaakseen, että säännöt on hyvin täytäntöön pantu ja transponoitu. Siitä syystä me tarvitsemme uusia markkinavalvontasääntöjä ja hyvin usein jäsenvaltioissa ei ole riittävästi voimavaroja, joiden avulla voidaan taata näiden säännösten täytäntöönpano. Eli päämääräni on seuraava. Meidän tulee keskustella kolmesta eri osiosta, jos haluamme verrata suhteita uuden lainsäädäntökehyksen ja yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin välillä. Me olemme tietysti määritelleet näitä eri määritelmiä, tarkastelleet vaatimuksia, joita asetetaan eri toimijoille markkinoille ja millä tavalla tuoteturvallisuusdirektiivi toimii uudessa juridisessa puittoissa – Johtaako tämä siihen, että tuoteturvallisuus todella lisääntyy? Onko meillä riittävästi rapeksijärjestelmässä suojaa? Millä tavalla asia toimii suhteessa kansallisiin valvojaviranomaisiin? Eli meillä on suht- yhteydet yleisen tuoteturvallisuuden ja juridisen puitteiston välillä. Markkinavalvontaa säännöksissä on tiettyjä rajoituksia, jotka estävät sen, että jäsenvaltiot voivat valvoa markkinoita kunnolla joko taloudellista syistä tai jostain muista erityistä syistä, joka avulla tuotteita valvotaan. Onko lainsäädäntö riittävää tämänhetkisellä tasolla, jotta voidaan olla varmoja siitä, että voidaan esimerkiksi valvoa internetissä tapahtuvaa kauppaa? Ja kolmas osio, konkreettinen osio, koskee yleistä tuoteturvallisuusdirektiiviä. Hyvin usein esimerkiksi tuotteiden jäljitettävyys on tällainen. Muutama viikko sitten meillä kävi Yhdysvalloista vierailut, jotka kertovat meille hienoista jäljitettävyyssäännöksistä. Ovatko meidän säännöksemme riittävät? Vai pitäisikö meidän siirtyä siihen suuntaan, mihin Yhdysvallat on mennyt? ja millä tavalla nämä säännökset ovat yhdenmukaisia. Jos ne eivät sitä ole, niin silloin ehkä meidän kannattaisi tarkistaa asiaa uudelleen. Meillä on vaatimuksia, jotka koskevat yhdenmukaistamista ja tuoteturvallisuutta, joita kannattaa tarkastella, jos haluamme saada aikaiseksi sellaiset kriteerit, jotka ovat yhdenmukaisia. Tämä on tietysti hyvin monimutkaista ja meidän tulisi tarkastella sitä, millä tavalla voimme tarkastella näitä vaatimuksia. Ja sitten vaaralliset tuotteet. Siinä meillä on käytössä uudet menettelyt, jotka mahdollistavat sen, että voimme toimia yhden vuoden määräajan puitteissa. Saattaa olla, että ehkä meidän pitäisi ottaa käyttöön erilaisia määräaikoja. Vielä on paljon muita eri elementtejä, joita meidän tulisi ottaa tarkasteltavasti. No, tällä hetkellä, missä me olemme, me olemme pitäneet jo yhden kokouksen varjoesittelyiden kanssa. Ja olen pyrkinyt saamaan vastauksia joihinkin näihin kysymyksiin, jotka olen teille tänään esittänyt. Asiakirja saamme syyskuun loppuun mennessä, jolloin IMKO pitää kokouksen 29.39. Olen pyrkinyt järjestämään työpajan, jossa sitten esittelemme tämän asiakirjan. Silloin tiedämme vähän enemmän, tiedämme paremmin, mistä tässä on kysymys. Ja sen jälkeen voin esitellä tämän mietintöluonnokseni ja antaa sen 11.10. käännettäväksi, jotta siitä voidaan sitten lokakuun lopussa keskustella täällä valiokunnassa. Ja tarkistusten esittämisen määräaika ainakin nyt väliaikaisesti olisi tuolla joulukuun alussa. Ja uskoisin, että tammikuussa 2011 äänestetään tästä asiasta IMKossa ja taas täysistunnossa sitten vuoden 2011 helmikuussa. Eli siinä koko tämä prosessi, joka meitä nyt odottaa, kun haluamme keskustella tästä hyvin monimutkaisesta ja laaja-alaisesta ongelmavyydistä. Minusta siihen kannattaa käyttää riittävästi aikaa. No niin, tällä hetkellä meillä ainakin on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Toivottavasti konkreettisia vastauksia saadaan myöhemmin. Ja toivottavasti voidaan esitellä lopputuote sitten IMKossa. Ja näin parlamenttina ja valiokuntana voimme esittää selkeitä ohjeita komissiolle, joka sitten voi edesauttaa sitä, että saamme sellaiset markkinajärjestöt, jotka toimivat vielä huomattavasti paremmin ja että tuoteturvallisuusdirektiivimme on nykyaikainen ja varma. Toivottavasti näin voimme edesottaa komission työtä ja mielelläni odotan myöskin yhteistyötä kollegoiden kanssa. No, jos teillä on ehdotuksia, joita haluatte esittää, niin otan niitä mielelläni vastaan. Kiitoksia. Well, thank you very much, uh, Crystal, I think for setting up... Kiitoksia Kristel siitä, että hyvin selvästi esittelit asiasi. Aikaa ei paljonkaan ole jäljellä, hyvät kollegat. En halua turhaan paljon viedä tässä koordinaattorien kokouksen aikaa. Mutta kuten Kristel Schaldemoselta kuulitte, Meillä on aikaa ensi vuoden tammikuuhun tämän asian suhteen. Nyt ei käydä pitkää keskustelua, mutta nyt kun varjoesittelijät ovat täällä, niin hyödynnetään siitä ihan lyhykäiset alkupuheenvuorot tästä. Rova Roittava esittelee, edustaa täällä Rova Korhola, joka on varjoesittelijä. Haluaisitko käyttää puheenvuoron, Rova Roittava? Rova Roittava on siis paikalla. Hän puhuu Rova Korholan puolesta. Rova Kreutzmann Vihreiltä jälleen kerran Rova Ryyle varjoesittelijä, sitten ECRltä Fox, Tranta fyllitis lähti juuri ja herra Savinikaan ei ole paikalla. Ja olen iloinen, että meillä on Stefano Soru ja Miller, kaksi tärkeää asiantuntijaa täällä myös paikalla. En tiedä, saatteko tänään vielä enää puheenvuoroa, mutta aikaa kyllä keskustelulle on sitten myöhemmin. Rova Roittava, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Rova Korhola valittelee, että hän ei voi osallistua tämän päivän kokoukseen, mutta hän pyysi minua välittämään seuraavat huomautukset. Uusi oikeuspuitteet, joka, joka pätee my myös tähän, niin se toteaa myös, että jäsenvaltioille markkinavalvonta on vaikea tehtävä, joka, jota ei ole tehokkaasti suoritettu Tämä valiokunta-aloitteinen mietintö on tärkeä ja siinä pitäisi ensinnäkin ottaa huomioon seuraavat seikat. On tärkeää tarkastella, miten on, minkälaista kon- konherenssia on ei-harmonisoitujen ja harmonisoitujen tuotteiden välillä. Meidän pitäisi siis tarkastella eriäviä markkinajärjestelyjä sen mukaan, ovatko ne kulutustuotteita vai ei. Toisiksi n alaisena standardit pitää tarkistaa, sillä ne ovat liian, nämä prosessit pitää tarkistaa, sillä ne ovat liian hitaita. Markkinavalvontaa pitää parantaa. myös muilla toimilla – Tämä aloite on hyvä, mutta meidän pitää arvioida syvemmin yseinen, yseisen, yhteisen valvonnan myös kustannuksia, sillä jos ne tehdään ne pitää tehdä tavalla, joka ei ota resursseja pois jäsenvaltioilta. Yleiset tuoteturvallisuussäännöt ja täytäntöönpänä toimet myös online-toimissa ähm, pitää tarkistaa. Meidän pitää lisäksi tarkastella EUn laajuisia tuoteturvallisuusmekanismeja. Komissio kieltää tällä hetkellä ähm, vuodeksi vaaralliset tuotteet ja sen jälkeen pitää aloittaa menettely kiellon laajentamiseksi. On useita viitteitä siihen, että vuosi on liian lyhyt aika Eli sitä pitäisi kieltoa pitäisi voida käyttää niin kauan, kun tuote on vaarallinen. Olisi myös tärkeää tarkastella, miten eri, äh, miten jäsenvaltioissa kehitys eriää. Mrs. if you could, I'm sure you will let have your notes as well, that would be helpful. Um, so, um, varmaan saa myös tuon kirjoitetun puheenvuoronne. Ja sitten seuraava varjoesittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Kun nyt aikaa ei ole paljon, niin sanon, että rouva Schaldemose on kyllä tässä puhunut jo kaikista ongelmista. Muutama huomautus vain vielä. Markkinavalvonta jäsenvaltioissa on ollut heikkoa. Olen Saksan valtiovarainministeriön kanssa puhunut ja sen asiantuntijoiden kanssa heikkouksia on, markkinavalvonta otetaan vakavasti, mutta sisämarkkinoilla on ratkaisevaa, että, että heikoimmat kohdat äm, e, parannetaan, eli markkinoille tulee myös huonoja tuotteita. Me, meillä oli tässä tietty rakenne herra Schwabilla, ja tässäkin pitää olla tietty rakenne, me odotamme, että riippumattomat viranomaiset valvonnat, kuten, että, kuten Yhdysvalloissakin, että äm, tiettyjä tuotteita ei tule markkinoille. Saksassa on esimerkiksi GS-merkintä, mutta jäsenvaltiot eivät siitä ole hirveän innoissaan. Tämä toisi kuitenkin lisää turvallisuutta. Meidän pitäisi käyttää mahdollisuus ja kaikki kontrollit Esimerkkejä olisi paljonkin, mutta meillä on myöhemmin aikaa keskustella. Olen äm, esimerkiksi puhunut tietysti muissa yhteyksissä markkinavalvonnasta ja siitä, miten sisämarkkinoita voitaisiin kehittää uudelleen edelleen tällä alalla. Teillä varmasti tulee olemaan hyvin äm, hyvää työtä tämän mietinnön parissa ja mietintö on todellakin tärkeää sisämarkkinoiden edelleen kehittämiselle. Kiitoksia. Esterova Ryyle. Niin, eli yksi sana tämän, meidän pitää tämä approach ottaa mukaan mutta muuten Rova Schaldemosen ehdotus oli todella kattava, siitä ei puuttunut mitään, mutta tämä mainitsemani asia pitäisi ottaa mukaan voitais, voisinko tehdä valiokuntana ehdotuksen tästä markkinavalvonnasta. Jäsenvaltioissa sitä käsitellään niin, että EU muka olisi aina vastuussa, kun ongelma, ongelmia on esimerkiksi leluissa. Silloin EUta aina syytettiin, mutta kyse on siitä, että markkinavalvonta ei toimi. Meidän pitäisi siis tiedostaa tämä ja siksi haluaisin kysyä, eikö tällä alalla voitaisi järjestää kuulemista, sillä se on niin tärkeä aihe. Uh, well, we are going to have, um, we will be having the me kuulemme tuolla työryhmässä sitten tutkimusten tulokset. Siinä varmaan katsotaan suurin osa näistä asioista. Seuraava puhuja. Kiitoksia. Haluaisin kiittää edustaja Schöldemusea tästä aloitteesta, sillä ilman tehokasta markkinavalvontaa on aika teoreettista se, minkä tasoinen tuoteturva meillä oikein on. Minusta meidän tulisi kiinnittää huomiomme siihen, että täytäntöön pannaan säännöksiä tehokkaammin sen sijaan, että aina vaan pinotaan sääntöjä sääntöjen päälle. Mielelläni autan teitä tämän mietinnön laatimisessa. Um, thank you, Mr. Fox, Mr. Trantafilidis. Kiitoksia herra Fox ja herra Trantafilidis. Niin en itse asiassa pyytänyt puheenvuoroa, kiitos. No, olette kuitenkin varjoesittelijä, joten osa tätä tiimiä. Stefanus Soros, halusitko jotain todeta tähän vaiko sitten myöhemmin? Entäs voisitte antaa meille nyt hieman näkemystä? Haluaisimme kuulla, millä tavalla tämä sopii yhteen teidän tuoteturva-asiakirjan kanssa. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos Charles Mooselle ja varjoesittelijöille tässä on painettu todellakin oikeita nappuloita niin sanotusti. Keskustelu on avattu ja haluan äm, vakuuttaa herra Foxille, että me emme aio esitellä uusia sääntöjä, vaan me modernisoimme lainsäädäntöä ja takaamme paremman täytäntöönpanon. Kun herra puheenjohtaja puhui tästä, niin mehän näemme tässä todellakin, olemme tässä samalla tasolla ja näemme, että pitää olla sopivat resurssit ja sopiva täytäntöönpano lainsäädännössä, mutta lainsäädäntö on todellakin sopiva tarkoituksessa Meidän pitää tehdä sitä vaan parempi, pitää poistaa erot ja modernisoida sitä, jotta siitä tulee toimiva, vähemmän byrokraattinen ja sopivampi tähän Ähm, koulutustuotemarkkinoiden muuttuneeseen luonteeseen. Tässä siis kaikki me olemme todellakin koko, ähm, täysimääräisesti tämän parlamentin käytössä keskusteluihin ja ähm, lisätietojen antamiseen. Kiitos. Macmillan haluaisitteko sanoa jotain? Ei. Kyllä. No, Mehän tunnemme teidät hyvin ja olette meidän käytettävissänne. Ehkä vain sitten yksi kohta minulta. Haluan sanoa teille, että edustaja Vergnio ja minä kävimme erittäin mielenkiintoisessa Espanjan puheenjohtajavaltion järjestämässä konferenssissa, jossa käsiteltiin tuoteturvallisuutta. Siellä oli erittäin mielenkiintoinen esitys tullille ja se on ehkä aika mielenkiintoinen asia, joka saattaa haluta lisätä, ja koordinaattorit keskustelevat tuosta ehdotuksesta. Ja siinä puhuttiin myös tuuliuudistuksesta. Haluatteko vielä lopuksi tehdä yhteenvedon? Tack för det, formen. Och jag vill gott säga att jag er- Kiitos puheenjohtaja. Olen todellakin aivan samaa mieltä siitä, että meidän pitää käsitellä myös tätä aihetta sillä tulli, tullihan tarkistaa markkinoille tulevat tuotteet. Ehkä voimme siis tästä, tätä vielä käsitellä. Ehkä kaikkia näitä, kaikki nämä aiheet pitäisi koota yhteen, jotta saadaan semmoinen kokonaiskuva siitä, eh, mikä on tärkeää sisämarkkinoiden toimivuudelle. Kiitos kaikille teidän huomautuksistanne ja eh, minäkin iloisin jo tätä, tästä yhteistyöstä. Kiitos. So just to recap then for the record, um, the plan is to have a workshop. Niin, tarkoitus on pitää työryhmän kokous piakkoin 29. tai 39. Mietintönne käännetään 11.10. Sitä käsitellään 26. ja 27.10. Tarkistusmäärä 6.12. äänestys tammikuussa 11 ja sitten täysistunnossa helmikuussa 2011. Joten eiköhän tässä sitten tule kova kisa tuohon lainsäädäntöehdotukseen. Kiitoksia siitä, että annoitte meille näin hyvää tietoa tästä ehdotuksesta. Tämä kokouksen osa on päättynyt. Tavallinen kokous jatkuu kello 15 tänä iltapäivällä. Silloin käydään näkemystä vaihtoa professori Montin kanssa. Olemme nähneet koko hänen mietintönsä ja meillähän hän kuulee, mitä mieltä siitä olette. Ja sitten edustaja Vailaa tulee paikalle kello neljä ja puhutaan vaikutusanalyysistä. Ai pitääkö mennä vaihtaa taas huonetta? Niin kollegat, palaamme kuusi kuukautta. Joten Ja nyt meillä on koordinaattorin kokous.